Guten Tag, meine Damen. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Valiokuntamme puheenjohtaja on hieman myöhässä. Entonsa on valitettavasti myöhässä. Ja varapuheenjohtajat ovat hekin poissa, joten minä olen nyt saanut iloja ja kunnian käynnistää tämän kokouksen. Ja me välittömästi siirrymme käsittelemään esityslistaa. Voidaanko esityslista luonnos tällaisenaan hyväksyä, parhaat kollegat? Kyllä. Hyvä. Seuraava esityslistan kohta. Puheenjohtajan ilmoitukset. Tulkkaus meillä on tarjolla muilla kielillä kuin kroatin kielellä. Sitten itse asiassa valiokuntamme on muuttunut kokoonpanoltaan. Herra Tim Akere EFDD-ryhmästä on tullut valiokunnan varajäseneksi. Hän ei nyt ole paikalla, mutta toivotamme hänet kuitenkin lämpimästi tervetulleeksi tänne valiokuntamme ja mielellämme teemme yhteistyötä. Sitten ää, äh, meillä on täällä myös vierailijaryhmä, joka itse asiassa ymmärtää saksan kieltä, saksi-anhaltista, kauppakamarin ää, äh, vierailijaryhmää, Sven Schulzen kollegani kutsumaryhmää. Lämpimästi tervetuloa. Tänään teillä onkin tilaisuus seurata hyvin mielenkiintoista kuulemistilaisuutta, joka keskittyy yhteen meidän ihan ydinaloistamme. Sitten äh, neljäs ilmoitusasia liittyy valiokuntamme valtuuskuntamatkaan Tanskaan 17.–18. maaliskuuta. Tuolloin jotkut valiokuntamme jäsenet äh, vierailivat äh, Kööpenhaminassa sekä Slagelsessa ja tarkoitus oli tutustua esimerkkeihin nuorisotyöttömyyden torjunnasta – samoin kuin siihen, miten voidaan korjata kysynnän ja tarjonnan vinoutumaa työmarkkinoilla, mitä työntekijöiden tietotaitoon tulee. Joten tällainen valtuuskuntamatka sen tausta-asiakirjat löytyvät tuolta pöytäkirjasta sitten. Damit kommen wir ja näin, hyvät naiset ja herrat, tämän päivän esityslistan ensimmäinen äh, sisältöasia liittyy Eurooppa 2020 strategian tarkistamiseen. Ja tämä kuulemistilaisuus järjestetään seurantana liittyen Euroopan parlamentin päätöslauselmaan 25.11.2014, jossa työllisyys- ja sosiaaliulottuvuudet EU 2020 strategiassa nostettiin esiin. Ja työllisyysvaliokuntahan tässä oli johtavana. Ja tavoitteena on päästä työllisyys tai strategian tavoitteisiin ottaen huomioon myös työllisyys- ja sosiaalinen ulottuvuus tässä puoliväliarvion puitteissa. Myös kansalaisyhteiskunta ja eri sidosryhmät ovat osallistuneet tähän työhön. Tätä olemme pitäneet äärimmäisen tärkeänä mm, niin siksipä päät, nämä päätelmät tullaan komission ää, kuulemiskierroksella ottamaan huomioon ja näin pyritään saamaan EU 2020 strategiaan uutta tuulta. Nyt, hyvät naiset ja herrat, voisin lyhyesti esitellä teille tämän päivän vieraamme jotka ovat paikalla. Heistäkin jotkut ovat hieman myöhässä, eli joudumme mahdollisesti hieman improvisoimaan. Ensinnäkin on mukavaa, että tohtori Frank-Jürgen Weise, joka on johtokunnan puheenjohtaja Euroopan julkisen, julkisten työvoimaviranomaisten verkostossa ja sitten Samoin hän johtaa saa työvoimaviranomaisia. Toinen vieraamme on sitten Rova Françoise de Bou. Hän on Belgian, Belgian koordinaattori, mitä tulee julkiseen palveluun, joka pyrkii torjumaan köyhyyttä Öö, epäsonnisia työsuhteita sekä sitten sosiaalista syrjäytymistä. Sitten rouva Ellen Nygren. Hän on Ruotsin ammattijärjestöjen keskusliiton edustaja ja erityisesti keskittyy öö, sosiaaliturvaan sekä työeläkkeisiin. Kolmas Vieraamme Rova Barbara Heferich on myös paikalla. Hän on ähm, sosiaalisen foorumin varapuheenjohtaja ja sekä äh, Semester Alliancein puheenjohtaja. Sitten äh, herra Mauro Capello, Nuvekin edustaja Italiasta ja lopuksi vielä rouva Dorte Andersen, joka on Tanskan työnantajaliiton EU-politiikan johtaja. Sydämellisesti tervetuloa kaikki vieraamme. Mukavaa, että olette tänne päässeet vieraaksemme. Ja nythän me aloitamme tämän kuulemistilaisuuden. Teillä on kaikilla kahdeksan minuutin puheaika, eh, jotta voitte esitellä meille omat ajatuksenne aiheeseemme liittyen. Ja kun olemme kuulleet vieraidemme puheenvuorot, kollegoilla on tilaisuus esittää kysymyksiä ja huomioita. Nyt puheenvuoron saa herra tohtori eh, Vaise ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, <clears throat> hyvä puheenjohtaja. Minä edustan, kuten te sanoitte, 28 eurooppalaisten työmarkkinapalvelujen johtajaa, jotka ovat järjestäytyneet tällaiseen lautakuntaan. Politiikka antaa meille suunnan siitä, mitä pitää tehdä, ja me olemme vastuussa tehokkuudesta ja täytäntöönpanosta. Ja minä haluaisin nostaa esiin kolmi kolme ähm, asiaa tätä keskustelua varten. Ensinnäkin äh, kommentti liittyen eurooppalaiseen työllisyyspakettiin. Äh, työ äh, on etusijalla. Meidän mielestämme työ ehkäisee köyhyyttä. Työ tarkoittaa myös, vaikka se aluksi olisikin vain tällainen pääsy markkinoilla ja epätyypillinen työsuhde, ei hyvin palkattu, ei täysiaikainen työsuhde, niin se on kuitenkin parempi kuin työttömyys, koska yleensä sen jälkeen voidaan päästä eteenpäin työelämässä olemassa Äh, lisäksi meillä on sellainen huomio, että työ ei ole joku tietty ähm, määrä, jota voidaan jakaa, vaan työ luo työtä ja tämä johtaa siihen, että joissain maissa vielä äh, hyvässäkin tilanteessa työllisyys voi nousta entisestään. Ja kolmanneksi työllisyyspolitiikkaa silmällä pitäen meidän mielestämme on aina tärkeämpää se, että äh, ei vain torjuta työttömyyttä, vaan myöskin käy käytetään määrärahoja työttömyyden torjumiseen, eli hyvää yhteistyötä esimerkiksi koulutusjärjestelmän kanssa. Toinen kommentti, me tarvitsemme eurooppalaisten työmarkkinapalvelujen ammattimaisuutta, ei ole kovinkaan järkevää rahoittaa huonoja rakenteita. Meillä on jo ensimmäinen olettama siitä, millaiset vähimmäisstandardit pitäisi olla ähm, kansalaisten työmarkkinapalveluissa. Äh, tähän liittyy äh, aikainen varhainen työ, äh, ammatillinen neuvonta esimerkiksi kouluissa. Ähm, lisäksi verkkostrategioita, joista tai joiden kautta ihmiset voivat saada tietoa, mutta myöskin lopulta henkilökohtainen työmarkkinaneuvonta. Me olemme vakuuttuneita aktiivisesta työmarkkinaohjelmasta, joka alueellisesti voi olla hyvinkin erilainen. Me uskomme, että kolmas osapuoli meidän lautakunnassamme politiikka, ammatti yhdistysten edustajat ja työmarkkinaosapuolten edustajat ovat tarpeen. Ja olemme sitä mieltä, että julkisten työvoimapalveluiden pitäisi aina olla johtoasemassa. Sen jälkeen tietenkin tehdään myös yhteistyötä yksityisten työvoimapalvelujen kanssa, kaikkien kumppanien kanssa, myöskin koulutusjärjestelmän kanssa. Ja kolmanneksi uskomme, että Eurooppa 2020 strategia on toimiva menetelmä jatkuvan laadun parantamisen edistämiseksi on tietenkin tietenkin totta, että joitakin tavoitteita ei voida saavuttaa, mutta on väärin ajatella, että tavoitteet, joista vuoden aluksi keskustellaan, että ne pitää sitten vuoden lopussa välttämättä saavuttaa. Tavoitteen määrittely tarkoittaa sitä, että katsotaan, mitä on, on tehty oikein, mikä on mennyt pieleen, mitä tästä voidaan oppia. Ja nuorisotakuu on mielestämme esimerkiksi hyvä esimerkki esimerkki siitä, kuinka avoimesti 28 jäsenvaltiossa voimme verrata sitä, mikä on tavoitteemme, mitä olemme saavuttaneet, mitä emme ole saavuttaneet, mitä siitä voimme oppia. Ja sitten voimme julkisesti tästä raporteitoida. Tällä tavoin voimme oppia ja me olemme näin toimineet julkisessa työvoimapalvelussa me olemme määritelleet sen äh, termillä bench learning, eli meillä on siis indikaattoreita, meillä on äh, prosesseja, joita vertaamme toisiinsa ja sitten julkaisemme nämä hyvät esimerkit. Ja tällä tavoin saavutamme sen, että voimme oppia toisiltamme äh, huonot esimerkit jäävät äh, äh, yksittäisiin työvoimapalveluihin tällä tavoin ei nöyryytetä ketään. Ja jokaisella 28 äh, valtiosta on sitten mahdollisuus ajan myötä parantua, mutta paremmaksi verrattuna edellisvuoteen. Ähm, Saksan työvoima palvelun esimerkkihän rohkaisee vuodesta 2005 kesti 10 vuotta, että että osittain hyvin heikosta lähtötilanteesta, esimerkiksi mitä tulee naisten työllisyysasteeseen tai osallistumiseen työmarkkinoille, olemme nyt päässeet varsin hyviin lukuihin. Ja tämä mielestämme tämän Eurooppa 2020-strategian puitteissa on hyvä elementti ja suositamme tämän jatkamista. Kiitoksia mielenkiinnosta. Thank you, Mr. Weiss. Then I'll... Kiitokset, herra Vaise. seuraavaksi puheenvuoron saa Rouva de Bo. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Pyrin näissä muutamassa minuutissa käsittelemään keskeisiä kysymyksiä. Varmaankaan belgialainen julkinen toimija tällä alalla ei ole kovinkaan tunnettu. Meillä on oikeudellinen velvoite valvoa perusoikeuksien toteutumisen suhteen silloin, kun kyse on köyhdenvastaisesta työstä. Perusoikeudet eivät kunnioita niitä hyökkäyksiä, jotka niihin kohdistuvat silloin, kun kyse on köyhyydestä. Odotettavissa oleva elin aika hyvässä terveydessä, niin ikään on tässä uhanalaisena. Me tiedämme, että äh, sairaudet äh, ovat myöskin yhteydessä köyhyyteen ja tämä kuluttaa ihmistä ja lyhentää elinaikaa. Tämä vaikuttaa kaikkiin perusoikeuksiin. Me arvioimme näitä oikeuksia ja, suosit- ja muotoilemme myös suosituksia hallituksille. Meidän on tehtävä tätä työtä yhteistyössä niiden henkilöiden kanssa, jotka joutuvat elämään köyhyydessä ja niiden toimijoiden kanssa, jotka tällä alalla työtään tekevät. Selittäisin hieman meidän työtämme ja minkälaisia intressejä me haluamme ajaa tähän äh, strategiaan 2020 liittyen ja minkälaisia tuloksia olemme saaneet ja mitä odotamme tulevaisuudelta. Mahdolliset intressit, joita voimme tässä tunnistaa. Ensinnäkin meidän täytyy nähdä asia sektorirajat ylittävänä kysymyksenä. Kyse on talouskasvusta, kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta kehityksestä. Tämä on oleellista meille. Kasvu taloudessa sellaisenaan ei automaattisesti vähennä köyhyyttä eikä epätasa-arvoa. Sen takia on aivan eksplisiittisesti tehtävä sitoumuksia jossa halutaan varmistaa talouskasvun vaikutus myös sosiaaliseen edistykseen, joka hyödyttää kaikkia. Toinen seikka, joka on myönteistä EU 2020-strategiassa, on se, että on aivan eksplisiittisesti sitouduttu taistelemaan köyhyyttä vastaan. Tähän liittyy ihan määrällinenkin tavoite, jotta edistymistä voidaan mitata. On siis halu todella saada aikaiseksi tuloksia. Ja kolmas seikka, myönteinen seikka, jota haluan korostaa, on se, että meillä on useampia indikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata köyhyyden vastaisen taistelun tuloksia. Näette tästä kuviosta, että meillä on useita mittareita, joilla tilannetta mittamme indikaattorin ympärillä on kehä, mutta tässä kun yhdistämme kolme indikaattoria, niin näemme sitten, miten nämä kehät ovat yhteneväisiä. Ja puhumme varsin pienestä ryhmästä näiden leikkauskohdassa. Tuloksista te tiedätte. Tuloksia on varsin vähän ja aivan erityisesti tuloksia ei ole saatu köyhyyden vastaisessa taistelussa, koska köyhyys lisääntyy. Minä en näin väitä, vaan tämä on ihan kirjattu komission tiedonantoon, kun strategiaa on tarkasteltu välitarkastelussa. Mikään ei anna ymmärtää, että tähän tulisi nopeaa muutosta. Usein aliarvioidaan niiden ihmisten määrää, jotka elävät köyhyydessä. Belgiassa on tehty tutkimus, on laskettu köyhiä henkilöitä ja vertailtu EU-tasolla e näitä lukuja, mutta ihmisiä ei kuitenkaan luokitella äh, eri kategorioihin. Esimerkiksi meillä on äh, kodittomia, jotka eivät näy näissä tilastoissa. Belgiassa on tehty tutkimushankkeita, jotka pyrkivät nimenomaan ottamaan huomioon nämäkin henkilöt otannoissa ja kenties Euroopan unionissakin voitaisiin toteuttaa tutkimuksia niin, että huomioitaisiin kaikki Euroopan unionin kansalaiset. Komissio tiedonannossa nämä eksplisiittisesti toteaa, että kriisi on tuonut esille tarpeen toteuttaa tehokasta sosiaalista suojelua. Me näemme, että kasvun taloudellinen ulottuvuus on ollut ensisijaista ja toisaalta sosiaalinen ulottuvuus on jäänyt taka-alalle on korostettu työllisyyttä ja sosiaalista aktivointia, eikä niinkään ole tarjottu sosiaalista suojelua. Kun työpaikkojen määrä lisääntyy, jos työpaikat eivät ole laadukkaita, niin köyhyys ei vähene. Me näemme, että on myös paljon köyhiä työssä olevia. Heidän määränsä lisääntyy, epävarmojen työsuhteiden määrä lisääntyy, pien, pienten palkkojen osuus lisääntyy. Jos kyseessä on henkilö, joka on ollut tilapäisessä äh, työsuhteessa, niin myöhemmin hän on helpompi työllistyä myös pysyvästi. No sitten tulevaisuus. Jatkossa täytyisi palata strategian perustavoitteisiin niin, että talous ja sosiaalinen ulottuvuus nähdään kokonaisuutena – talouspolitiikka ei voi olla ainoa prioriteetti. Meillä on tähän olemassa välineet. Meillä on esimerkiksi horisontaalinen sosiaalilauseke artiklassa 9 EUn sopi, perussopimuksessa. Ja siinä korostetaan nimenomaan unionin politiikan sosiaalista ulottuvuutta. Toinen tapa päästä tuloksiin olisi sisällyttää äh, tavoitteet EU 2020 strategiaan eikä niinkään toteuttaa niitä äh, eristyksissä. Näin voitaisiin taistella myös köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Silloin kun toimiin ryhdytään, niiden vaikutus voi vähentyä tai kääntyä päinvastaiseen suuntaan, kun, suuntaan, kun ryhdytään toimiin muilla aloilla. Täytyy huomioida siis, siis myös haittavaikutukset pitäisi pitää yhtä tärkeänä kansallisia uudistusohjelmia. Näitähän kaikki maat joutuvat jatkuvasti toteuttamaan. Äh, on myös äh, sosiaalisia uudistuksia. Ainakin omassa maassani käy niin, että äh, nämä sosiaaliset uudistukset jäävät hieman taka-alalle. Sisällön näkökulmasta voi myös yhtyä naapurini sanoihin tarvitaan työpaikkoja. Määrä ei riitä, vaan tarvitaan laadukkaita työpaikkoja ja pääsyä työmarkkinoille. Tämähän liittyy myös koulutuskysymyksiin. Me tiedämme, että vähän koulutetut henkilöt ovat kaikista vaikeimmassa asemassa, kun ajatellaan työmarkkinoille pääsyä ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Tarvitaan myös sosiaalista suojelua, joka suojaa kaikkia todella, myös heikoimpia. Kyse on totta kai etuisuuksien määrästä, mutta kyse on myös ehdollisuudesta. Ehdollisuus on jatkuvasti lisääntynyt kysy, kyse on myös aktivoinnista. Joskus ymmärretään tämä hyvin kapeassa merkityksessä, eikä niin, että sisällytettäisiin tähän kolme ulottuvuutta. Työmarkkinat, jotka olisivat kaikille avoimet, tukitoimet ja niin edelleen. Kriisin aikana sosiaalisen suojelun kustannuksia aina korostetaan, mutta kyse on perusoikeudesta. On toimittava inhimillisen ihmisarvon mukaisesti. Ja kyseessähän on viime kädessä myös investointi tulevaisuuteen. Neljänneksi täytyy muistaa osallistuminen. Ne toimet, joista ihmiset voivat hyötyä, ja ne palvelut ja ne ammattilaiset, jotka toteuttavat näitä toimia, he ovat olleet mukana toimien laadinnassa – ei voi olla niin, että kaikki tulee ylhäältä päin ja toimijat eivät ymmärrä, mikä on toimien tarkoituksena. Ja sitten viimeinen seikka. Kyse on määrällisten tavoitteiden hienosäädöstä. Meillä on määrällisiä tavoitteita, niitä täytyy käyttää huolellisesti. Tiedän, että ne ovat toki tarpeen, mutta näiden ohella täytyy muistaa myös, miten indikaattorit, määrälliset tavoitteet on määritelty. Tähän liittyy se vaara köyhyyden vastaisessa taistelussa, että eh, ei nähdä ongelmaa koko laajuudessaan. Täytyy investoida nimenomaan kaikista heikommissa asemassa olevaan, jotta he pääsevät eh, köyhyydestä eh, eteenpäin. Tarkoitus on ollut vahvistaa sosiaalista kohesiota. Ja määrälliset tavoitteet meidän lähestymistavallamme nostavat esille myös kysymyksen ihmisoikeuksista. Kyse on köyhyyden vastaisesta taistelusta. Kun pyrin selittämään tätä tavoitetta, pyrimme vähentämään köyhyyden määrää. Jos pöydän ympärillä on vaikkapa kymmenen ihmistä ja sitten jonkun vuoden kuluttua tarkoitus on vähentää köyhien määrää pöydän ympärillä. Eli tämä on ihan määrällinen tavoite, joka on helposti konkretisoitavissa. Sitten täytyy täydentää määrällisiä tavoitteita myös laadullisemmilla tavoitteilla. Loppujen lopuksi tärkeää on ymmärtää, milloin ja millä tavalla ihmiset pääsevät pysyvästi köyhyydestä, milloin heillä on todelliset tulevaisuuden näkymät, ei pelkästään niin, että milloin he pääsevät tavoitteiden näkökulmasta köyhyydestä. Luulenpa, että olen jo ylittänyt puheaikani. Kiitos oikein paljon. Niin äh, toistan vielä, että te olette äh, Belgiassa koordinaattori Belgiassahan on taho, joka pyrkii todella torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Seuraava puhujamme on rouva Ellen Nygren, joka edustaa täällä LOta eli Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestöjä. Hän on erityisesti keskittynyt sosiaaliturvakysymyksiin sekä työeläkkeisiin. Kahdeksan minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja Minä aion puhua ruotsin kieltä, koska se on täällä mahdollista. Minä siis todella edustan täällä LO, joka on yksi maamme kolmesta keskeisestä toimijasta AY-alalla. Meillä on siis kolme keskusjärjestöä Ruotsissa, L, TCO, joka on työntekijöiden järjestö, TCO ja SAKO edustavat sitten akateemisia aloja ja korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Teemme toki paljon yhteistyötä muun muassa näissä kansainvälisissä kysymyksissä. Alussa voisin todeta, että Ruotsissa mitä tulee Eurooppa 2020 prosessiin, hallituksen yhteistyö ähm, ammattijärjestöjen kanssa sujuu erittäin mainiosti. No ainahan parantamisen varaa on, mutta kyllä me todella ammattijärjestöissä olemme kokeneet, että hallitus ottaa huomiomme äh, kyllä kuuleviin korviinsa. Ja LOTCO ja äh, SAKO kuuluvat muuten kaikki EAYhyn mm, kaikki yhdessä e, todella TCO ja e, SAKO edustavat virkamies ja mm, akateemikkojen kuntaa ja me taas sitten työntekijöitä. Ja Ruotsissa järjestäytymisaste on erittäin korkea, vaikka Meillä joskus onkin eri kysymyksissä erilaisia painopistealueita. Olemme juuri EU-kysymyksissä tiivistäneet huomattavasti yhteistyötämme. Ruotsissa työntekijöitä eh, järjestävät eh, edustavat suuret järjestöt, jotka ovat eh, jakaneet tämän toiminnan julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Ja mitä Eurooppa 2020 järjestelmään tulee, me kokoonnumme säännöllisesti. Ministeri tapaa kerran vuodessa korkeimman tason ammattijärjestöedustajia näistä asioista keskustellakseen. Ja samoin sitten virkamiestasolla on monia tapaamisia. Aivan vastikään kokoonnuimme keskustelemaan komission maakohtaisista suosituksista. Näitä Ruotsi on tähän mennessä saanut yhden. Ja todella ammattijärjestöt kertoivat sitten omia huomioitaan. Paikalla luonnollisesti myös eri ministeriöiden virkamieskuntaa, jotka kertoivat asioista omalta kannaltaan. Meillä on myös tapana kerran vuodessa antaa kirjallinen panoksemme liittyen näihin kansallisiin uudistusohjelmiin ja myös vapaaehtoisjärjestöt antavat oman panoksensa. Mutta nyt voisin sitten kertoa Eurooppa 2020 strategian täytäntöönpanosta ja ehdotuksistamme tähän liittyen. Tavoitteena ovat siis työllisyys ja köyhyyden torjuminen ja on äärimmäisen tärkeää, että ne ovat tällaisia suuntaa antavia periaatteita kansalliselle ja Euroopan tason politiikalle. Mutta kun tavoitteisiin ei päästä lähellekään tavoitteita, niin ilmeistä on, että tätä strategiaa tulee uudistaa ja hyvin vakavasti täytyy nyt tarkastella sitä, mitä voidaan parantaa. Kun ajatellaan Eurooppa 2020 strategian sosiaalisia tavoitteita, ne ovat hyviä ja tärkeitä, mutta voi todeta, että avoin koordinaatiomenettely verrattuna ja sitten tällaiset ei-sitovat indikaattorit eivät suinkaan riitä, koska yhteis- yksittäiset jäsenvaltiot ja EU kaiken kaikkiaan eivät näihin tavoitteisiin todellakaan ole päässeet. EUlta puuttuu selkeää sosiaalista agendaa ja tarvitaan kyllä nyt kaikkien päätöksentekijöiden tiukkoja toimia. EU:ssa on 26 miljoonaa työtöntä ja yli 120 miljoonaa köyhäksi laskettavaa. Ja siksi sen jälkeen, kun Eurooppa 2020-strategia käynnistyi, Asian on pyritty puuttumaan, mutta eihän tässä parannusta ole saatu aikaan. Me olemme muotoilleet kymmenen keskeistä vaatimusta, mitä tulee Eurooppa 2020 strategian toteuttamiseen ja katsomme, että tätä strategiaa tulisi todella käydä uudelleen läpi. Tarvitaan älykästä, kestävää, sisällyttävää kasvua ja täytyy toimia nyt ja täytyy kerta kaikkiaan lopettaa vyönkiristyspolitiikka jotta Eurooppa 2020 strategia voisi toimia. Ja sitten tulisi muun muassa ammattijärjestöjen edustajat ja muut sidosryhmät ottaa entistä paremmin huomioon. Ja täytyy muistaa, että uudet työpaikat, joita pyritään luomaan, niiden tulee olla laadukkaita työpaikkoja. Samoin haluamme yhdistää ennaltaehkäisevät sekä korjaavat toimet toisiinsa. Näin tilanne voidaan saada korjattua paremmin. Ja kun ajatellaan muita poliittisia haasteita, niin tarvitaan todella erityistä sosiaaliagendaa. Samoin sitten katsotaan, että jäsenvaltiot eivät saa näitä kunnianhimoisia EU- tavoitteita vesittää omalla tasollaan. Ja samoin tarvitaan sitten hyvin tällaista monimuotoista kriisistrategiaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron rouva Barbara Helferichille, joka on ähm, sosiaalifoorumin varapuheenjohtaja. Ähm, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. And, uh, on... Kiitos European Social Platformin puolesta ja kestävän sosiaalisen ohjausjakso foorumin puolesta haluan kiittää kutsusta tähän kokoukseen. Me pidämme tätä hyvin tärkeänä EU 2020-strategian uudelleen tarkastelu on kerran kymmenessä vuodessa tapahtuva tapahtuma, jota on valmisteltava. Kaikki on oltava mukana tässä. Ja olemme tyytyväisiä, että parlamentti on päättänyt kuulla myös kansalaisjärjestöjä. Kansalaisyhteiskunta on odottanut kovasti jo tätä uudelleen tarkastelua ja on jo ottanutkin kantaa. Olemme pettyneitä siitä, että tämän vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun tätä on lykätty. Tämä on meille pettymys. Tällä voi olla yllättäviä seurauksia itse uudelleen tarkastelun näkökulmasta. Muutama sana Euroopan sosiaalifoorumista Meillähän on mukana 46 kansalaisjärjestöä. Ne tekevät työtään sosiaalialalla ja myös jäsenvaltioiden tasolla. Monet jäsenet äh, foorumissa ovat jäseniä myös meidän järjestössämme. Järjestöt ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2011 lähtien, jotta voimme vaikuttaa tähän prosessiin ja arvioida sen edistymistä sosiaalisten tavoitteiden etenemisen osalta. Foorumi on hieman laajempi jäsenkunnaltaan ja puhuisin nyt sosiaalisen foorumin varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Olemme suhtautuneet varsin äh, kriittisesti lupauksiin. Lupauksessa ei ole pysytty. Nyt äh, verrattuna vuoteen 2010 köyhiä on paljon enemmän. Työllisyys on laskenut ja naisten osuus on jopa 63 prosenttia laskenut. Kun ajattelemme tavoitteita, joihin tuli päästä. Meillä on myös valtava sukupol- sukupuolten välinen palkkakuilu ja myös eläkekuilu 39 prosenttia ja Luxemburgin tapauksessa puhumme lähestulkoon 50 prosentista. Luvut ovat järkyttäviä ja ne osoittavat, kuinka tehokkaasti, tehottomasti on toimittu. Ja näin ollen uudelleen tarkastelu todella tulee tarpeeseen. Olemme seuranneet sitten vuoden 2011 tavoitteiden toteutumista. On keskitytty lähinnä talous- ja rahoituspolitiikkaan, makrotaloudellisiin tavoitteisiin. Maakohtaiset suositukset ovat keskittyneet julkisen velan vähentämiseen ja julkisten menojen leikkaamiseen. Varsin vähän on johdonmukaisuutta toisaalta tavoitteiden ja toisaalta täytäntöönpanon välillä. Tämä on vain luonut lisää köyhyyttä. Sosiaalifoorumilla on kolme pääsuositusta – Ensimmäisenä on se, että varmistamme johdonmukaisuuden ja avoimen prosessin. Meidän on tutkittava uudelleen koko EU 2020 rakenne ja koko prosessi. On katsottava, miten tavoitteet ja toisaalta täytäntöönpano sopivat yhteen. Ja on myös katsottava, millä tukitoimilla – näitä hankkeita vielä eteenpäin. Toinen suositus liittyy siihen, että haluamme edistystä myös sosiaalisissa tavoitteissa. Edellinen puhuja jo viittasi tähän tavoitteeseen. Meidän on vähennettävä köyhyyttä, lisättävä sosiaalista osallisuutta. Meidän on pyrittävä laadukkaaseen työllisyyteen, ei pelkästään työllisyyspoliittisiin toimiin Kolmas suositus liittyy sidosryhmien mukanaoloon. Me olemme nähneet, että kansallisella tasolla näissä prosesseissa ja jollakin tavalla myös Euroopan tasolla kansalaisyhteiskunta ei ole asianmukaisesti mukana, kun arvioidaan ja seurataan ohjausjakson etenemistä, maakohtaisia suosituksia ja kansallisia uudistusohjelmia. kun kansalaisyhteiskuntaa kuullaan. Tämä ei tapahdu kovinkaan johdonmukaisesti. Usein järjestetään vain yksi kokous, eikä kansalaiskunta, kansalaisyhteiskunta muutoin ole tässä prosessissa mukana. Kun ajattelemme ensimmäistä tavoitetta, johdonmukaisuuden varmistaminen ja avoisuuden, avoimuuden varmistaminen tässä prosessissa, olemme todenneet toistuvasti, että on löydettävä uudenlainen tasapaino talouden ja sosiaalisten kysymysten välille ohjausjaksossa. Olemme myös nähneet, että täytäntöönpano on ollut tehotonta. Tähän on puututtava EU 2020 uudelleen tarkastelussa. Suosittelemme myös, että pitäisi toteuttaa ex ante koordinointia, toisaalta finanssipolitiikan ja toisaalta näiden tavoitteiden välillä. Ja on myös tehtävä arviointeja, kun otamme huomioon palkkakuilun ja eläkekuilun eri sukupuolten välillä. Tämä on aivan oleellista. Tarvitaan myös konkreettisia toimia kaikissa tavoitteissa. Vuosittaisessa kasvuselvityksessä, niin ikään maakohtaisissa suosituksissa on vaadittava sitä, että keskitytään kaikkien jäsenvaltioiden osalta köyhyyteen. Nyt troikkamaat ovat hyvin vaikeassa asemassa. Kyllä niillekin täytyy antaa maakohtaiset suositukset, niin kuin kaikille muillekin maille. On hyvin tärkeää saada aikaiseksi myös puitteet mainstreamingille, valtavirtaistamiselle – Vaadimme myös vuosittaista etenemiskertomusta, joka tarkastelisi eh, työllisyyttä ja eh, sosiaalialan etenemistä. Tulostaulu on jossain määrin saanut kiitosta myös kansalaisjärjestöltä. Me olemme todenneet, että tulostaulu on hyvä, mutta sitä täyden, tulee täydentää eh, korjaavilla toimilla ja ennaltaehkäisevillä toimilla silloin, kun havaitaan, että sosiaalinen, sosiaalisiin tavoitteisiin ei päästä. Tulostaulu voisi hyötyä myös yksityiskohtaisemmasta analyysistä silloin, kun kyseessä on äärimmäinen köyhyys. Pyydämme, että nykyisiä indikaattoreita korjattaisiin niin, että olisivat täsmällisemmät tiettyjen ryhmien ja tiettyjen tilanteiden osalta. jotta sosiaalisissa tavoitteissa saadaan edistystä. Haluamme kattavaa toimintaohjelmaa, haluamme, että tavoitteet äh, jaetaan osiin, sukupuolittain, äh, temaattisiin ryhmiin, esimerkiksi terveys- ja koulutusosuuteen. Vaadimme sosiaalisen investointipaketin seurantaa aivan erityisesti kodittomuuden, aktiivisen osallistamisen, e-, äärimmäisen köyhyyden ja, ja äh, nuoriin investoimisen, lapsiin investoimisen osalta. Vaadimme myös toimia minimitoimeentulon osalta. Sitten kolmas suositus, sidosryhmien mukanaolo. Kansalaisyhteiskunta on seurannut ohjausjaksoprosessia yksityiskohtaisesti. Vielä emme ole saaneet aikaiseksi rakenteellista vuoropuhelua kansallisten tai eurooppalaisten viranomaisten kanssa meidän äh, havaintoihimme pohjaten. Tiedämme, että Espanjan ja Irlannin kaltaisissa maissa konsultaatioprosessi on paljon parempi ja myös kansalaisyhteiskunta on huomioitu. Tämä on oikea tapa edetä, mutta näin ei ole kuitenkaan käynyt muissa maissa, kun ajattelemme sidosryhmävuoropuhelua. Se on vain nimellistä ollut toistaiseksi. Me tarvitsisimme ohjeistusta jäsenvaltiolle, jotta tätä vuoropuhelua voitaisiin jollakin tavalla rakenteellista ja voitaisiin myös panna kumppanuusperiaatetta sosiaalirahastossa sellaisena, kun sen olisi tarkoitus toimia. Ja vielä lopuksi kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat katsoneet, minkälaisia muutoksia on tapahtunut maakohtaisissa suosituksissa. Havaintomme on sellainen, että säästöpolitiikka jatkuu. Maakohtaisia suosituksia on äh, vähemmän köyhyydestä. Niitä on nyt vähennetty kuuteen, Keskitytään työllisyyteen ja kilpailukykyyn, eikä siihen, että ihmisille saataisiin laadukkaita työpaikkoja ja ihmiset saataisiin pois avustusten varasta oikeisiin laadukkaisiin työpaikkoihin. Ja vielä aivan viimeinen sana. Makottaiset suositukset tällä hetkellä eivät tarjoa minkälaista strategiaa. No vain pohdimme, miksi ma maakohtaiset suositukset ovat tällaisia, eikä anneta minkäänlaista äh, välinettä, miten näistä päästään eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro saa herra Mauro Kapello, joka on tilin tarkastaja, edustaa Nuvekia sekä kansallisen kohesion virastoa Italiassa. Olkaa hyvä. Signor Presidente, sin puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Ensinnäkin haluaisin äh, kiittää teitä tästä kutsusta, joka äh, että minut on, minut on tänne kutsuttu. Se on minulle suuri kunnia tänään. Minun äh, puheenvuorossa käsitellään Eurooppa 2020 strategian uudistamista. Haluaisin kiinnittää teidän huomionne koulutukseen ja pätevyyksien uudistaminen, koska niillä pystytään konkreettisesti luomaan työpaikkoja. Ähm, Eurooppa 2020 strategian tavoitteet liittyvät äh, selkeästi äh, kansalaisten kykyyn ajatella innovatiivisesti ja luovasti. Juuri tämän takia olen vakuuttunut siitä, että on tarpeen äh, keskustelumme ytimeen tuoda ihminen ja siksipä meidän tulisi pohtia sitä suurinta resurssia, joka jokaisella ihmisellä on käytössään, nimittäin hänen mielensä. Mm, päätöksellä 1350 vuodelta 2008 vuodesta 2009 tehtiin innovoinnin ja luovuuden teemavuosi suuntaviivat lähtivät suosituksesta 96.2.2006, jotka liittyivät elinikäiseen oppimiseen. Viidennes päätevyys oli oppimisen oppiminen, mutta huolimatta hyvästä, äh, tästä hyvästä periaatteesta niin sanottu mitenkään siitä, siitä, miten meidän mielemme toimii, kuten äh, tiede on sitä tutkinut ja millaisia tekniikoita Ähm, voidaan käyttää. Vuoden 2014 oli aivojen teemavuosi, mutta tässäkin tapauksessa mielestäni hukattiin mahdollisuus, koska vuonna 2014 me keskitymme erityisesti ähm, äh, neurologisiin sairauksiin ja psykiatrisiin sairauksiin, tietenkin sekin on tärkeä asia, äh, ja myöskin keinoälyyn. No, mitä sitten pitäisi tehdä? Minun ehdotukseni puheenjohtaja, hyvät jäsenet, on Eurooppa 2020 strategian älykkään kasvuprioriteetin sisälle asettaa aloite, joka liittyy mielen äh, löytämiseen. Ja tässä pitäisi keskittyä erityisesti nuoriin, mutta oikeastaan kaikkiin kansalaisiin, jotka ovat mukana koulutuksessa ja ammattikoulutuksessa. Pitäisi heille opettaa, kuinka meidän aivomme toimivat, äh, mm, Äh, niin kuin tiede opettaa ja mitä äh, tekniikoita meidän tulisi käyttää, jotta voisimme mieltämme käyttää ähm, luonnollisella tavalla – se, miten kuvat vaikuttavat eh, mieleemme, sen tuntevat kaikki, jotka käsittelevät mainontaa ja myöskin assosiaatiokyky, se eh, on erittäin tärkeä eh, peruskyky aivoissa No, miten tälle ajatukselle voitaisiin antaa vauhtia. Minä ehdotan teille, että meillä olisi tällainen mielen teemavuosi, joka otsikkona olisi mielemme kyky ja mahdollisuudet. Olisi hyvä, jos tuona vuonna järjestettäisiin konferensseja, seminaareja, keskusteluja, joihin otettaisiin mukaan julkisia toimijoita, jotka äh, edistävät koulutusta, äh, ammatillista koulutusta, jotta ne tietäisivät, äh, ne voisivat laajemmin välittää Euroopassa näitä aivoihin ja mieleen liittyviä tekniikoita, äh, joita käytetään esimerkiksi ähm, äh, käytetään laajasti esimerkiksi ongelmanratkaisua, mind mappingia, brainstormingia, ähm, meillä pitäisi olla tällaisia tiedotuskampanjoita, joiden ähm, se oli selkeitä viestejä ja me se edistää myös äh, maakohtaisia tutkimuksia, Euroopan laajuisia tutkimuksia. Minä ehdottaisin, että äh, yksittäisten operatiivisten ohjelmien sisällä edistäisitte tällaisten tekniikoiden opettamista, brainstorming, mind mapping ja ongelmanratkaisu, ja katsotaan, miten niitä voitaisiin käyttää opiskelussa, miten niitä voisi käyttää matematiikassa, kielten oppimisessa, fysiikassa, oikeustieteessä ja niin poispäin. Olisi mm, mielenkiintoista, e, jos Euroopan ähm, asiakirjoissa olisi tällainen liite, tällainen ähm, mind map, joka osoittaa selkeästi, mistä tässä äh, asiakirjassa on kyse. Ja sitten lopuksi tämä äh, aloite tällaisesta eurooppalaisesta ähm, aivojen tai mielten kilpailuista, joka olisi auki kaikille eurooppalaisille nuorille äh, ja joka voitaisiin äh, siinä voisi olla neljä erilaista sarjaa, mind mapping, brainstorming, muistitekniikat ja ongelmanratkaisu. Ja siellä, missä näitä tekniikoita on käytetty, niin niiden tulokset ovat olleet uskomattomia, ovat parantaneet opiskelijoiden motivaatiota ja myöskin oppimisen laatu on noussut. Minä ehdotan näitä toimia, koska uskon, että on tarpeen kehittää yhteiskunta, joka on ähm, kouluttautunut äh, mielen ja aivojen alueella. Tällä tavoin äh, tästä voi olla hyötyä Eurooppa 2020 strategia silmällä pitäen. Ja lopuksi on sanottu, että mieli on kuten ähm, tällainen Äh, laskuvarjo, se toimii ainoastaan, jos se aukeaa. Se toimii hyvin, ainoastaan jos se aukeaa. Jotta laskuvarjo voisi aukeaa, niin silloin tarvitaan myös ihminen, joka uskaltaa hypätä. Te, äh, hyvät äh, parlamentin jäsenet, jotka olette päätöksentekijöitä Euroopassa, teiltä pyytäisin, että teillä olisi rohkeutta hypätä. Eläköön Eurooppa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuoron saa viimeinen viramme, alustajamme Dorte Andersen, joka johtaa Tanskan työnantajaliiton EU-politiikka-osastoa. Olkaa hyvä. Og først og fremmest tak for, øh, at, at vi er blevet inviteret til at deltage. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää kutsusta. Minä edustan todella täällä tanskalaista liittoa, joka edustaa noin 24 000 tanskalaista yritystä, eli noin puolta sitten tätä kautta Tanskan työntekijöistä. Ja yritän tässä nyt esittää teille kolme ihan konkreettista ehdotusta siitä, mitä uusittu 2020-strategia eh, voisi pitää sisällään. Ah, hankala olla viimeinen puhuja, olemme tässä kuulleet jo viisi erittäin mielenkiintoista esitystä. Meidän kolme ehdotustamme ovat ensinnäkin työllisyystavoitteet. Työllisyystavoitteenhan täytyy olla kantava voima koko EU 2020 strategialle. Sitten meidän täytyy toisekseen uskaltaa katsoa tulevaisuuteen ja uskaltaa jo katsoa pidemmälle kuin vuoteen 2020. Ja sitten on kyse näistä eri mittatikuista. Meidän täytyy olla huomattavasti tiukempia. Joku kutsui täällä tätä bench learningiksi, tätä benchmarkingia. Ja kun ajatellaan äh, koulutusta, erityisesti ammatillista koulutusta, niin äh, tässä äh, meidän täytyy todella uskaltaa vaatia laatua. Kyllähän tämä on mm, aikamoinen haaste. Ja sellaisen haasteen myös haluamme esittää jäsenvaltioille, että ne, jotka työmarkkinoilla toimivat, heitä tulee kuunnella myös joku ehkä on sitä mieltä, että tämä valoa tunnelin päässä jo näkyy, mutta kyllä minä vielä toteaisin, että kasvuodotukset Euroopassa ovat aika rajalliset. Kun ajatellaan kasvua, niin sitä kyllä syntyy ihan muualla kuin Euroopassa ja pienet Tanskan kaltaiset maat ovat täysin riippuvaisia Euroopan kasvusta ja tietenkin tätä kautta sitten työllisyytemme on siitä riippuvainen. Ja jos joku on sitä mieltä, että tilanne on hiukan valoissa, meidän työllisyystavoitteemmehan on 80 prosenttia ja joku voi olla sitä mieltä, että Tanskassa asiat ovat aika hyvin, mutta kun me olemme riippuvaisia muusta Euroopasta ja siksi katsomme, että paitsi että meidän täytyy pitää kiinni työllisyystavoitteista, meillä täytyy olla myös kasvutavoitteita ja täytyy katsoa kauemmas 10 jopa 20 vuoden päähän. Ajatellaan vaikkapa niitä demografisia haasteita, joita edestämme tulemme sitten löytämään. Tämän lisäksi täytyy pohtia työvoimaa, vaihtoa. Meidän täytyy luonnollisesti uudistaa myös julkista sektoria. Onhan tämä vähän paradoksi, että esimerkiksi Tanskan yritykset pyrkivät löytämään työntekijöitä, mutta eivät päteviä työntekijöitä löydä ja samalla ihmisiä on joukottain työttömänä. Samoin naiset täytyy saada aktiivisesti osallistumaan työ elämään, työmarkkinoihin. Sitten tietenkin äärimmäisen tärkeä ala, nuoret, koulutus. Ja täällä parlamentissahan on keskusteltu hyvin paljon myös ammatillisesta koulutuksesta sekä tästä työpohjaisesta oppimisesta, work-based learning. Itse asiassa meillä Tanskassa asia nähdään niin, että nuoret tulevat olemaan niitä todellisia työmarkkinoiden tähtiä sitten piakkoin. Ja todella siis äh, am, mm, olemme havainneet, äh, paitsi Tanskassa uskon, että näin on myös muualla Euroopassa, että erityisesti tarvittaisiin ammatillisesti kouluttautuneita henkilöitä, eikä vain korkeasti koulutettuja. Itse asiassa tällä hetkellä koulutamme liikaa sellaista työvoimaa, joka päätyy suoraan äh, työttömyyskortistoon ja tämän äh, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat tietenkin aivan valtavia. Joten tarkoitan tällä sitä, että meidän täytyy keskittyä entistä huomattavasti enemmän ammatilliseen koulutukseen, kun tätä EU 2020-strategiaa tarkastellaan uudelleen. Samoin sitten tuo niin kutsuttu bench learning. EU-tasolla meidän täytyy todella käyttää tätä välinettä uudistusten toteuttamiseksi, tarpeellisten uudistusten toteuttamiseksi. Meidän täytyy mitata työmarkkinoiden toimintaa eri jäsenvaltioissa. Kun meillä on toimivat työmarkkinat, saamme myös laadukkaampia työpaikkoja ja enemmän työpaikkoja, koska tällöin yritykset uskaltavat investoida Eurooppaan jälleen. Tämähän tässä on merkittävänä haasteita. Meidän täytyy luoda sellaisia välineitä, joiden kautta voidaan toteuttaa sitten laadukkaita uudistuksia ja tietenkin parhaat käytännöt ja niiden soveltaminen käytännössä. Ehkäpä voisimme mitata koulutusta, katsoa mikä toimii, miten se toimii ja miksi toimii. Ja meidän tulisi näin käydä läpi koko koulutusjärjestelmämme. Ja viimeinen seikka, jonka halusin sanoa, no niin se ehkä liittyy pikemminkin enemmän kansalliseen tasoon ja eri osapuolten rooliin. Me työn antajajärjestönä Tanskassa istumme yhdessä 30 muun liiton kanssa. Meillä on tällainen niin kutsuttu sopimusfoorumi malli käytössä, eikä tämä Niin, jos ja kun äh, Junckerin komissio, tämä uusi komissio, joka nyt on nostanut työmarkkinaosapuolet äh, agendalleen ja katsonut, miten tätä yhteistyötä voitaisiin parantaa, niin edelleen Euroopan tasolla ollaan hyvin kaukana kansallisesta tasosta ja esimerkiksi Tanskassa työmarkkinaosapuolet äh, todella ovat kannustaneet Tanskan hallitusta tiivistämään myös työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua. Meillähän on merkittäviä haasteita ja joskus me työmarkkinaosapuolet voisimme ehkä tarjota myös oman panoksemme ratkaisujen löytämiseksi. Viimeinen ehdotukseni on mielestäni asia, joka on päässyt hiukan unohtumaan Eli meidän tulisi ankkuroida tämä viesti paremmin EU 2020 strategiaan ja erityisesti tulisi huolehtia siitä, että työllisyystavoitteista tehtäisiin sitovia, että jäsenvaltiot eivät pääse kuin koira Kyllä meidän täytyisi miettiä ihan tällaisia sitovia välineitä, niiden käyttöönottoa. Ajatellen vaikkapa kansallisia uudistussopimuksia. Tästä on keskusteltu joitain vuosia sitten, mutta nyt se näyttää menevän taas jäävän vähän unohduksiin, kun tämä työ, jota tehdään, on äärimmäisen tärkeää, niin eikö se voisi olla sitten myös jäsenvaltioissa sitovaa? Tässäpä oikeastaan se puheenjohtaja, mitä halusin sanoa, ja nyt odotan tietenkin keskustelua ja kysymyksiä. Kiitos. Six in... Kiitoksia. Kiitos näistä kuudesta erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta. Nyt itse asiassa kuuntelemme koordinaattoreita. Ensimmäisenä EPPn koordinaattori Herra Suutse, olkaa hyvä. Ja von, von unserer Seite. Niin, meidän osaltamme EPP-ryhmän osalta sydämelliset kiitokset siitä, että vaivaannutte tänne tulemaan. Äh, tänne valiokuntakokoukseemme Brysseliin, ja niin se mitä esittelitte tänään ei ollut pelkästään äh, hyvin mielenkiintoista, vaan se toi esiin joitakin asioita, joista meidän pitikin äh, pohtia. Minä haluaisin mennä muuta, nostaisin muutamia kysymyksiä, jotka mainitsitte, mm, joissa me kaikki kaikki olemme samaa mieltä. Se on työpaikkojen luominen Euroopassa. Sen täytyy olla pääprioriteetti meille. Ja minä minusta oli hyvä asia, että äh, monista puheenvuoroista huokui se, että äh, on erityyppisiä työsuhteita, mutta että äh, se, että on työtä ylipäätänsä on hyvä asia ja vaikka tuo työ aluksi olisikin huonommin palkattua tai ei vastaisi täysin henkilön pätevyyksiä, niin siitä voi kuitenkin tulla enemmän. Ja se oli tärkeää, että työ voi luoda lisää työtä, eli että työpaikkoja pitäisi nähdä mm, tällaisena mm, pysyvänä määränä, vaan että yhdestä työpaikasta voi tulla syntyä uusia työpaikkoja ja innovaatio voi luoda työpaikkoja, siksi innovaatiota ei tule pelätä. Ja sitten tärkeä asia on myös väestörakenne. Siitä haluaisin puhua. Se ei ole vain minulle saksalaisena erityisen tärkeä, vaan myös monille muille Euroopan maille. Ja meidän täytyy keskustella tästä enemmän vanhempien työntekijöiden työllistämisestä, naisten työllistämisestä, elinikäisestä oppimisesta ja rajat ylittävästä työllistymisestä ja nämä maakohtaiset suositukset ohjausjaksossa, niiden pitäisi olla sitovia tietenkin, mutta niiden tulisi myös ähm, olla paremmin yhteydessä kansallisiin uudistusohjelmiin. Minulla on paljon enemmän äh, vielä asiaa, mutta aikaa ei varmaan siihen ole kaksi minuuttia. Minulla oli vain anka, joten ehkäpä muiden ryhmien kollegat sitten esittävät näitä kysymyksiä. Thank you. We'll go to... Kiitoksia. Sitten äh, SD-ryhmän koordinaattori Jutta Steinruck, olkaa hyvä. Kiitos Kiitos kaikille alustajillemme. Saimme tässä erittäin ää, tärkeitä vinkkejä, ajatuksia kuulla siitä, miten voitaisiin toimia osasta. Olen yhtä mieltä kaikesta, ehkä en täysin vakuuttunut, mutta tosiaan niin kuin kollega totesi, työpaikkojen luomisen on oltava ehdoton prioriteettimme, mutta meille tärkeää on se, että kyseessä eivät ole mitkä tahansa eh, tilastoja siivoavat työpaikat, ei vaan työpaikkojen on oltava laadukkaita. Eh, herra tohtori Vaiselta kysyisinkin seuraavaa. Minä olin itse asiassa Ludwigshafenin alueella ähm, aikoina niin vastuussa eh, työvoimatoimista ja pohdimme että mitä tulisi tehdä, miten toimia esimerkiksi tällaisten epätyypillisten työsuhteiden suhteen. Ne ovat yleensä ensimmäinen askel työmarkkinoille ja paitsi Saksassa myös muualla vaikuttaisi siltä, että niiden määrä on lisääntynyt entisestään näinä vuosina, kun enää en itse ole aktiivisesti alalla toiminut. Todella kysymys siitä, miten sitovia EU 2020 strategian tavoitteiden tulisi olla. Kun tuossa katsotaan tuota köyhyystavoitetta, että köyhiä, köyhyyteen joutuneita olisi 20 miljoonaa vähemmän, no nyt heitä on tuohon verrattuna 7 miljoonaa enemmän Euroopan laajuisesti, joten kyllä me, meidän olisi tullut tästä nyt jo oppia se, että sitovia tavoitteita tarvitaan. Rova de Böte totesi, että osallistuminen on tärkeä elementti onnistuneen politiikan taeksi. Miten köyhyyteen joutuneet ryhmät saataisiin paremmin mukaan tähän Euroopan laajuisen keskusteluun? Olisiko Euroopan laajuinen köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä torjuva foorumi. Tähän soveltuva väline, sehän kokoontuu kerran vuodessa vai mitä tässä voitaisiin mielestänne tehdä? Ja kaikilta vierailtamme kysyisin seuraavaa. Mehän aina keskustelemme tarpeellisista rakenneuudistuksista jäsenvaltioissa. Työmarkkinauudistukset ovat ainut asia, mitä jäsenvaltiot tässä keksivät. Olisiko teillä ajatusta siitä, minkälaisia rakenneuudistuksia Euroopan unioni voisi ottaa käyttöönsä niin, että saataisiin paitsi näitä vanhoja tavoitteita paremmin toteutumaan myös tietenkin sitten uusia. Tämä olisi mielenkiintoinen asia ja taisipa minullakin tämä puheaika jo vähän tässä venähtää. Kiitos. Next. Kiitos. Seuraavaksi Alderyhmästä Rova Haakin. Onko teillä kysyttävää huomioita? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esityksestä. Saavuin hieman myöhässä paikalle, mutta kuulin kuitenkin suurimman osan. Kun olen lukenut toimitetut asiakirjat ja olen nyt tämän päivän esitykset kuunnellut, niin näyttäisi siltä, että meidän on käsiteltävä useita kysymyksiä. Ensinnäkin on puutetta johdonmukaisuudessa. Tässä ikään kuin vaiheet eivät yhdisty yhtenäiseksi linjaksi Meidän on lisäksi käsiteltävä sitä, että mittarimme ovat riittämättömiä. Emme ole voineet täysin arvioida kokonaisnäkymiä. Kun nyt olen perehtynyt materiaalin ja pohtinut sitä, miten voisimme parantaa tilannetta, löytää paremmat mittarit, tehdä työtä tehokkaasti, kun puhumme ohjausjaksosta ja EU 2020-strategiasta. Kenties, jos meillä olisi vuosittain vuosittainen etenemiskertomus tavoitteiden osalta, niin kuin kollegat ovat sanoneet, tämä viivästys EU 2020-strategiassa on todellakin merkittävää ja se on ikävää äh, negatiivista kehitystä. Me tarvitsemme jäsenvaltiolta lisätietoja, tietoja siitä, miten ne etenevät kohti tavoitteita, aivan erityisesti kansallisissa uudistusohjelmissa. Meillähän on äh, työllisyyden ja sosiaalisten indikaattoreiden tulostaulu. Ongelmana on se, että ei ole minkäänlaisia korjaavia toimia, joihin voitaisiin ryhtyä silloin, kun indikaattorit esimerkiksi ovat tietyllä tasolla. Haluaisin kuulla näkemyksenne tästä. Indikaattorit siis ovat olemassa. Usein me emme ole aivan varmoja raportoinnista johtuen, pääsevätkö jäsenvaltiot tavoitteisiin vaiko eivät, mutta mitään ei ole, mitä voitaisiin käyttää jäsenvaltioiden painostamiseen, jotta ne etenisivät kohti tavoitetta. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne, olisiko jonkinlaisia mekanismeja mahdollista kehittää, jotta todella päästäisiin sitten korjaaviin toimiin tarvittaessa. Toinen ongelma on se, että meillä ei ole riittäviä tarvittavia yhteyksiä. Jos katsotaan rahastoja, ESF esimerkiksi, sosiaalisten investointien pakettia, avointa koordinointimetodia, ohjausjakso, mekanismeja ja niin edelleen. Meillä ei ole yhteyksiä näiden välineiden välillä. Haluaisin kuulla kommenttejanne tästä. Ja sitten tämän lisäksi minulla olisi vielä kolme lyhyttä kysymystä. Olemme kuulleet lyhyesti kollegoilta työstä ja kunnon työpaikoista, säällisestä työstä. Tämähän löytyy myös ilon määritelmästä, tämä säällisen työn määritelmä. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. Argumentti on esitetty siitä, että työpaikka on työpaikka. Se on ensimmäinen askel, kun noustaan tikapuille, ja se johtaa sitten automaattisesti parempaan työpaikkaan. Olenko puhunut liikaa? Oh, you're lying. Kuusi ja puoli minuuttia. Nyt kyllä pujatte puheenjohtaja. Haluaisin kuulla näkemyksenne siitä, miten voimme käsitellä tätä kysymystä suhteessa köyhyyteen. Tässähän on kaksi argumentin puolta. Toisaalta todetaan, että kaikkien töiden on oltava säällisiä ja toiset taas toteavat, että työ kun työ, samahan se, tästä pitäisi löytää jonkinlainen keskitie. No sitten tasa-arvo. Kuilu syvenee suurimmassa osassa jäsenvaltioista. Miten te näette, että ohjausjaksoa voitaisiin käyttää välineenä tämän ongelman ratkaisemisessa? Ja sitten Tanskan kollegalle puhuitte taitojen ja kysynnän välisestä epäsuhdasta. Kun katsotaan, minkälaista tutkimusta on tehty, niin on havaittu, että on toisaalta liian päteviä työntekijöitä verrattuna niihin tehtäviin, jotka ovat avoimina. Toki kuulla on paljon henkilöstöä, joilla puuttuu pätevyyttä, mutta on myös ihmisiä, jotka ovat liiankin päteviä verrattuna työpaikkoihin, jotka ovat avoimina. Uh, the floor to... Kiitoksia ja sitten seuraavaksi Äh, GUE-ryhmä ja herra Silkiotis, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin äh, kiittää puhujia heidän erittäin mielenkiintoista kommenteistaan. Meidän on tarkasteltava äh, sisältöä ja katsottava säästötoimenpiteitä. Säästöt eivät auta meitä torjumaan köyhyyttä ja poistamaan työttömyyttä, koska ne valtiot, jotka ovat ohjauksen alaisena, kuten Kreikka, kärsivät säästöpolitiikasta, joka syventää köyhyyttä, pahentaa kriisiä ja työpaikkoja on hyvin vaikea luoda. Meidän puhujamme viittasivat Erityisesti Rova de Boe eh, viittasi siihen, että todellista tuloksia ei ole saavutettu köyhyyden torjunnassa. Ja siitä, mitä hän sanoi, eh, käy selvästi ilmi, että komissio ei edes odota, että kunnollisiin tuloksiin päästäisiin. Minun ryhmäni on samaa mieltä niiden puhujien kanssa, jotka puhuivat siitä, että tarvitaan mm, yhteiskunnallista vuoropuhelua ja että täytyy yhdessä tehdä työtä äh, köyhyyden torjumiseksi. Se on paras tapa saada aikaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kasvua ja luoda työpaikkoja. Meidän mielestämme puhutaan, meidän pitää puhua äh, säällisistä, kunnollisista työpaikoista ja turvallisista työpaikoista. Euroopan täytyy tehdä kovasti työtä, jotta se ratkaisi ne ongelmat, joita sillä on, mutta ei, työntekijöiden pitäisi sitä, maksua, las, sitä laskua maksaa. Meidän yrityksemme muuttua kilpailukykyisemmäksi. Sen ei pitäisi aiheuttaa sitä, että työpaikoista tulee epävarmempia meidän täytyy taata hyvinvointi kansalaisillemme Euroopassa. Eurooppa 2020-strategiasta, kun yritämme saada aikaan työpaikkoja, luoda niitä, niin silloin me tarvitsemme julkisia investointeja monissa jäsenvaltioissa. Näin ei tapahdu. Se on virhe. ja olemme huomanneet, että on yrityksiä ähm, äh, saada tänne suuria äh, monikansallisia yrityksiä, antaa niille kannustimia, jotta ne ähm, äh, perustaisivat toimipaikan johonkin jäsenvaltioon, sekään ei toimi. Ja haluaisin kysyä eh, puhujilta, mitä mieltä he ovat tästä säästö, näistä säästötoimenpiteistä ja ohjelmamaista, maista, jotka elävät Troikan ohjelman alaisena, koska eh, mielestäni me emme tule eh, tavoitteitamme tällä tavoin saavuttamaan. Mitä siis puhujat ovat mieltä? Ja toiseksi haluaisin kysyä, palkkadumppauksesta, jota tapahtuu Saksassa, ja miten se vaikuttaa Euroopan unionin 2020 tavoitteisiin. Tätä halusin kysyä herra Vaitelta. Kiitokset. Haluan onnitella herra äh, Edouard ja Muuten äh, teillä on tänään syntymäpäivät. yrititte tämän meiltä salata, mutta me tiedämme kaiken jäsenistä. Lämpimät onnittelut syntymäpäivänä. And then I'll give... Ja sitten puheenvuoron saa FTDstä Laura Age, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän puhujia, jotka antoivat meille tällaisen laajan näkevyksen, jossa käsitellään useita strategian osa-alueita. Ja nyt näemme eh, strategian monista eri näkökulmasta. Kiitos puhujien. Minulla on joitakin ajatuksia, joita ehkä voimme myös syventää. Ensinnäkin eh, ruotsalaisten ammattiyhdistysten edustajalle. Häntä, häntä haluaisin kysyä, mikä suhde politiikan ja ammattiyhdistysten välillä on hänen maassaan, koska minulle avautui maailma, joka valitettavasti ei ole omassa maassani mm, tuttu. Nimittäin jossa ammattiyhdistysten edustajat edistävät työntekijöiden näkemyksiä ja heidän näkemyksensä otetaan huomioon. Heitä ei vain kuulla, vaan heidän kanssaan keskustellaan. Näin ei minun maassani ole. Ammattiyhdistykset ovat puolueiden tällaisia etuvartioita. Aloitetaan ammattiyhdistys ihmisenä ja sitten lopulta päädytään poliitikoksi. Joten millainen äh, rajanveto tässä on Ruotsissa. Ja sitten äh, kuulin epätyypillistä työsuhteista ja sanottiin, että hyväksytään tällaiset epätyypilliset työsuhteet äh, jotta jotain työtä ylipäätänsä olisi. Minä olen sen sijaan sitä mieltä, että jos hyväksymme tällaisen periaatteen, niin siitä tulee ikään kuin sääntö ikuisiksi ajoiksi, kun siihen on kerran ryhdytty. Ja siitä tulee eräänlainen syöpä, josta ei enää päästä eroon. Ja toinen huomio vielä. kun puhumme työmarkkinaosapuolten edustajista, niin toisaalta voisin ajatella, että kyllä työmarkkinaosapuolet voisivat olla edustettuina tällaisessa paikassa, kun kansalaista tulee ikään kuin instituutioiden jäseniä, ja jos he eivät unohda, keitä ovat ja mistä tulevat erittäin mielenkiintoista äh, on se, että meillä pitäisi olla indikaattorit äärimmäisestä köyhyydestä ja että pitäisi olla vähimmäistulo. Se suojaisi ehkä sosiaalista syrjäytymiseltä ja takaisi arvo, ihmisen arvon. Kun puhumme köyhyyden sosiaalista indikaattoreista, niin mitä suositatte meille? Miten voisimme paremmin saada aikaan luotettavia tietoja, koska nyt viimeisen vuoden aikana suurin vaikeus on mielestäni ollut se, että saadaan aikaan luotettavia selkeitä sosiaalisia indikaattoreita köyhyydestä Euroopan unionissa. Täällä puhuttiin myös rakenneuudistusten ex ante koordinoinnista niin, että voitaisiin nähdä, millaisia vaikutuksia tällaisilla uudistuksilla saattaisi olla. Ja minä sanoin, että erinomaista Tämä olisi pitänyt tehdä silloin, kun ryhdymme rakenneuudistuksiin. Nyt ei voida tehdä tällaista ex ante-arviota, ennemminkin tällainen ex post-arviointi äh, näistä rakenneuudistuksista, koska yhteiskunnallinen ähm, siis hirveät seuraukset, ne me pystymme kaikki näkemään. Äh, äh, muutama vuosi sitten oltaisiin voitu tehdä tällainen ähm, ennaltaehkäisevä tutkimus rakenneuudistuksista. Tänään me voimme vain katsoa, että millainen seuraus niillä on ollut. Ja sitten äh, ehkä joku voisi vastata minulle eräästä ongelmasta, jota käsiteltiin mielestäni liian tällainen ohimennen. Yksi ohjausjakson periaatteessa aloitteessa oli se, että pitkäaikaistyöttömyys ratkaistaisiin, koska siitä syntyy useita muitakin ongelmia. Äh, lasten köyhyys on mielestäni äh, pitkäaikaistyöttömyyden seuraus. Vanhemmat, jotka eivät pitkään äh, ole olleet työsuhteessa, eivät pysty takaamaan mm, arvokkaita arvokkaasta, arvokkaita elinolosuhteita lapsille, joten mitä suosituksia teillä on tähän asiaan liittyen? Ja sitten mieli. Minä kuuntelin mielenkiinnolla eh, Rakapellon eh, puheenvuoro. Häntä eh, kovasti arvostetaan maassani. Niin, ja sen jälkeen päätän puheenvuoroni. Halusin kysyä että onko olemassa paikkoja, joissa tätä teidän innovatiivista ajatustanne hyödynnetään? Onko esimerkkejä siitä, että käytetään näitä, tätä mindmapping-teknologiaa innovaatiota varten, jotta voitaisiin saada aikaan tehokkaita tuloksia? Kiitoksia. You, uh, I'll now give the floor to two members of the budget committee. Nyt uh, budjetti uh, edustajalla on joitain kysymyksiä. Ja sitten voimmekin jo kuulla ensimmäisiä vastauksia. Ähm, Rova Garcia Saval Rubial, SD, ryhmästä. Hän on budjettikoordinaattori. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin totesitte, minä olen budjettivaliokunnan edustaja ja siksi haluaisinkin esittää alustajille kysymyksen siitä, minkälainen suhde heidän mielestään on niiden asioiden välillä, että ollaan kovin kovin kaukana äh, EU 2020 strategian tavoitteista ja samalla myös budjetin suhteen ollaan hyvin kaukana, kun nyt kun keskustelimme rahoituskehyksestä vuosilta 2014-2020 Euroopan parlamentti kovasti oli huolissaan siitä, miten nämä tavoitteet saadaan toteutettua EU-talousarvion pohjalta. Komissiohan tällä hetkellä on tätä rahoituskehystä nyt uudelleen tarkastelemassa ja kysyisinkin teiltä, että onko teillä ehdotuksia tai pyyntöjä huomioita sen suhteen, mitä parannusta ohjelmien rahoituksessa voitaisiin toteuttaa tässä nyt näinä vuosina, mitä tässä enää jäljellä on ennen vuotta 2020. Kiitoksia. Kiitoksia. Ernest Maragall edustaa vihreitä samoin budjettivaliokunnassa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No nyt todella keskustelemme pikemminkin vaikutuksista kuin syistä. Kriisivuosien jälkeen voidaan varmaan todeta, että kriisin vaikutus epätasa-arvoon on ollut aivan valtava, kun tässä katsotaan pelkästään vaikka työttömyyslukuja – ja ongelmat ovat nyt aivan järkyttäviä kasvamaan päin ja miljoonat kansalaiset todella kärsivät esimerkiksi maissa, joiden edustajia täällä tänään ei ollut paikalla. Me kuulimme Belgiasta, Tanskasta, Italiasta, Ruotsista hienoja esimerkkejä, mutta Kreikasta, Portugalista tai Espanjasta emme niinkään ole kuulleet, mitä Eurooppa 2020 suhteen on tapahtunut. Eurooppa 2020 strategia on sekin yksi vakaus- ja kasvusopimuksen uhreista. Ja ehkä kuulostaa aika radikaalilta näin sanoa, mutta minä kyllä luulen, että aika lähellä totuutta tässä mennään. Meillä on tavoitteet, ne asetetaan Euroopan tasolla, mutta sitten täytäntöönpano jää jäsenvaltioiden vastuulle ja sitten ollaan kauhean järkyttyneitä näistä tilastotiedoista. Julkinen sektori on äh, uhrattu aivan täysin tämän vyönkiristyspolitiikan alttarilla. Ja nyt äh, sitten äh, rangaistaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät rankaise kylliksi omia kansalaisiaan. No ajatellaan tätä Junckerin suunnitelmaa. Kyseessä on suunnitelma, jonka tarkoitus on nyt sitten innostaa yksityisen, yksityisiä sijoittajia saamaan tähän Äh, kärryn mukaan. Ja kun me budjettivaliokunnassa tätä asiaa tarkastelemme, niin äh, saapa nähdä. Tähän äh, suunnitelmaan ei sisälly minkäännäköisiä sosiaalisen kohjesion mittareita, ei myöskään minkäännäköistä alueellista tasapainoa. Me aina ö, kuulemme että no työ, työ kuin työ, mutta kun ei se näin ole, ei mikä tahansa työpaikka ole ihmisarvoinen tai säällinen. Tässä pakotetaan nyt Euroopan sisäiseen uuteen massiiviseen muuttoliikkeeseen ihmiset. Ja tässä kun nyt iltapäivällä olen kuunnellut näitä alustajia, niin haluaisin heiltä kysyä, että kun tässä nyt edelleen vaaditaan yhä enemmän jäsenvaltioilta ajatellen talouden ohjausjaksoa ja näitä suosituksia, niin ongelmathan ovat tätä kautta vain kasvaneet, kasvaneet aivan valtavasti. Eli kun puhutaan tästä rakenteellisesta työttömyydestä ja valtavasta köyhyydestä, josta alueemme kärsivät, niin mielestäni haaste on kyllä sellainen mitta, kaavaltaan, että paitsi että Eurooppa 2020 strategian tulee muodollisesti vastata tähän haasteeseen, niin sen tulisi myös vastata tähän todella hyvin syvällisesti. Kiitokset. Rova de Bön, tehän totesitte tuossa omassa alustuksessanne, että EU 2020 strategian vaikutus on ollut hyvin vähäinen tai lähes mitätön. Nyt äh, kuulitte monia kysymyksiä tästä samasta aiheesta, joten aloitetaanpa alusta, herra Maise. Ensin tiedän, että vaikeaa tämä on, mutta yrittäkää puhua lyhyesti menkää asian ytimeen, muotoilkaa sanomanne tiukasti, nopeasti, tiivisti. Ensimmäisenä herra Laite. No täällä esitettiin koko joukko kysymyksiä ja arvioita siitä, mikä on tyypillinen työ, tavallista työtä, tyypillistä työtä ja mikä taas on sitten epätyypillistä ja se voidaan todeta, että tietty osa-aikainen työ, tällaiset minityöpaikat ovat toki kyllä vähentäneet työttömyyttä, lisänneet työllisyyttä sinänsä, mutta kriittistä tässä asiassa on se, että tämä työhön pääsy usein jää junnaamaan paikalleen, että näistä epätyypillisistä työsuhteista ei päästä sitten eteenpäin ja pysyvään työsuhteeseen. Ainahan työpaikka, yksi luotu työpaikka vähentää työttömyyttä niin huono kuin se ehkä sitten onkaan. Ja tulevaisuudessa tätä tyypillinen epätyypillinen jakoa ei varmaankaan voida enää säilyttää esimerkiksi netissä ihmisiä houkutellaan töihin ja he kyllä tekevät sinänsä työtä, mutta heille ei kerännyt eläkettä, he eivät saa minkäännäköistä sosiaaliturvaa ja niin edelleen. Eli tämä tyypillinen epätyypillinen jako alkaa olla vähän vanhentunut. Toiseksi puhutaan siitä, että mitä rakenneuudistuksia vielä tarvittaisiin. Mehän olemme nyt tässä nähneet, että on jäsenvaltioita, jotka eivät tarjoa kansalaisilleen edes vähimmäistandardia, niin kuin muut maat. Esimerkiksi se, että ei ole minkäännäköistä ammatillista neuvontaa, koulujen puitteissa tai ei auteta ihmisiä auttamaan itseään, itseään taikka että työnantajat ja työntekijät eivät tee minkäännäköistä yhteistyötä koulutuksen alalla, koska näin voitaisiin tarjota ihmisille parempia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Sitten kun työllisyydestä puhutaan, niin ainahan täytyy todeta, että yksilöltä tulee vaatia, ne vaaditaan joustavuutta esimerkiksi työsuhteensa suhteen niin, että vaikkapa lauantainakin sitten käy vähän vielä opiskelemassa lisää. Ilman tätä ei päästä siihen lopputulokseen, jota toivotaan. Ja sitten mitä säästöpolitiikkaan tulee, tämän eurooppalaisen instituution puheenjohtajana en nyt puhu, puhun vain Saksan työllisyysviranomaisen edustajana. Kymmenen vuotta sitten, kun aloitin, meillä oli kymmenien miljardien mm, alijäämä. Me olemme oppineet käyttämään rahaa vain silloin, kun tiedämme, että siitä todella on hyötyä ja vaikutusta. Nyt meillä on kylliksi rahaa nuoria varten, meillä on rakenteita, meillä on tuhansia paikkoja, joissa nuoria voimme tukea ja kymmenessä vuodessa olemme päässeet aika hyvään alhaiseen nuorisotyöttömyyden tasoon. Kyllä vähällä rahallakin voi saada paljon aikaan, kun rakenteet toimivat ja itse asiassa tämä kriisi ei meillä ole niinkään vaikuttanut, koska meillä oli työnantajien ja työntekijöiden maksujen kautta 18 miljardin potti, jota saatoimme käyttää suoraan, jotta yritykset eivät joutuneet irtisanomaan työntekijöitään. Ja olen havainnut, että näitä rakenteita ei kaikilla mailla ole. Ja ei tietenkään ole kovinkaan järkevää laittaa huonoihin rakenteisiin paljon rahaa. Mitä sitten tulee pitkäaikaistyöttömyyteen? Kaksi kolmannesta pitkäaikaistyöttömistä on henkilöitä, joilla ei ole minkäännäköistä koulutusta ja jotka ovat yli 50-vuotiaita. Eli on tärkeää huolehtia hyvästä koulutuksesta ajoissa. Yli viisikymppiset ovat meidän Saksassa se heikko kohta. Ja edelleen ikääntyviä työntekijöitä hieman syrjitään ja sitten kun puhutaan tästä Euroopan sisäisestä massiivisesta työperäistä muuttoliikkeestä, niin me olemme varmasti kiitollisia niille Euroopan maille, jotka Saksojen yhdistymisen jälkeen tarjosivat tuhansille nuorille saksalaisille entisestä DDRstä työtä ja mahdollisuuksia. Ja nyt asia toimii toiseen suuntaan. Ja tämähän on hieno merkki koko Euroopalle ja voimme todella toivoa, että nuoret eivät unohda kotiseutuaan ja sitten kun aika on kypsä, sinne jälleen palaavat. Kiitoksia sitten Rodebo. Kiitos. Jatkaisin työllisyydestä. Sanon jo, että me vetoamme laadukkaiden työpaikkojen puolesta. Ja tämä jo alusta lähtien. Ja tavallaan toimisimme makrotasolla Tietyissä tapauksissa epätyypillinen työpaikka toki voi auttaa, mutta kokonaisuutena varana on se, että työskentelyolosuhteet heikkenevät kaikkien työntekijöiden osalta, jos tällaisia epätyypillisiä työpaikkoja syntyy enemmän. Eli tässä täytyy olla varsin varovainen. No sitten säästöpolitiikka. Belgiassa olemme säästyneet suurelta osin tältä Tämä johtuu myös pitkälti siitä sosiaaliturvasta, joka meillä on ollut. Olemme säästyneet kriisivaikutukselta, mutta pikkuhiljaa tämäkin suojan taso alkaa nyt rapista. Esimerkiksi työllisyys, työttömyyskorvauksia on alettu heikentää, ehtoja tiukentaa, sanktioita on entistä enemmän, ihmiset eivät saa enää näitä etuisuuksia niin helposti. Ja meillä on havaittu, että ihmiset todella katoavat. Joku ihminen esimerkiksi menettää työttömyyskorvauksensa ja hän, hän häviää sitten kortistoista kerta kaikkiaan. Ei enää tiedetä, mihin, missä nämä ihmiset ovat. Heillä ei ole minkäänlaista suojelua tukenaan. No sitten osallistuminen. EU eh, e 2020 ja foorumin toiminta. Joka vuosi meillä on tämä Euroopan tason suuri kokoontuminen Totta kai on hyvä, että kokouksia järjestetään myös niiden asioiden hoitamiseksi, jotka joutuvat elämään köyhyydessä ja myös niiden järjestöjen kesken, jotka hoitavat näitä asioita, mutta tämä on riittämätöntä. Me yritämme aina valmistelemaan näitä kokouksia ihmisten kanssa. Tämä on kovin vaikeata. Nämä ovat aina hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Motivointi on vaikeata. Etukäteen saadaan niin vähän tietoa keskusteltavista aiheista, että emme oikeastaan voi vakavalla tavalla valmistella kokouksia. Ja sitten kun on tällaisia köyhyydessä eläviä ihmisiä, jolla on kyllä pätevyyttä ja osaamista, mutta välttämättä he eivät niinkään halua lähteä lukemaan englanninkielisiä papereita, jos kyseessä on raskankielinen henkilö, eikä hän puhu sujuvasti englantia, niin tämä aiheuttaa sitten omia ongelmiansa. Täytyisi helpottaa osallistumista ja kun on yksi tällainen vuosittainen yleiskokous, niin eihän se riitä siihen, että saadaan yhteys näihin syrjäytyneisiin tai syrjäytymässä oleviin ihmisiin. Kenties jäsenvaltioiden tasolla täytyisi ensin määritellä asianosaiset virkamiehet, järjestöt, ne toimijat, jotka taistelevat köyhyyttä vastaan. Thank you, Madame Nygren. Kiitoksia, Starova Nygren, olkaa hyvä. Tack. Allra först Kiitos. Aivan ensin haluaisin vastata tähän konkreettiseen kysymykseen, joka minulle esitettiin äh, ammattijärjestöjen ja politiikan välisistä yhteyksistä Ruotsista. Ja niin, niin kuin esityksessäni totesin, meillä on kolme keskusjärjestöä, kolme ammattijärjestöä, TCO, SAKO ja LO. Ja toisin kuin muissa Euroopan maissa, äh, me emme ole järjestäytyneet poliittisen äh, ajattelumme pohjalta, ei vaan ammatillisesti, eri ammattiryhmittäin. Tietenkin yritämme vaikuttaa politiikkaan, mutta ennen kaikkea kyse on suhteista järjestöjemme ja työnantajien välillä. No niin, nyt sitten näistä yleisistä kuulemistilaisuudessa esiin nousseista kysymyksistä voisin ehkä vielä vetää yhteen viestimme seuraavalla tavalla. EU 2020 tavoitteet ovat hyviä, mutta ne eivät riitä. Mitä neuvoja mm, poliitikolle voisi antaa? No, oikeita investointeja, kysynnän stimulointia sekä poliittisia toimia, jotka tähän pyrkivät, taloutta ja politiikkaa ihmisten parhaaksi. sosiaalinen turvallisuus itse asiassa on hyvin tuottavaa, jos on joutunut työttömäksi tai sairastunut tai eläkkeellä, niin kuitenkin näidenkin ihmisten etuudet pitävät yllä kysyntää yhteiskunnissamme. Kyllä hekin ostavat ruokaa ja maksavat vuokransa. Ja tietenkin mm, palkat sitten toinen asia. Kun köyhyydestä puhutaan, niin se liittyy tähän kysymykseen laadukkaista työpaikoista tai mistä tahansa työstä. Köyhyyden torjumiseksi tarvitaan laadukkaita työpaikkoja. Köyhyys Euroopassa on lisääntynyt viime vuosina. Myös työntekijöiden ryhmässä on liian alhainen palkka, liian vähän työtunteja, eikä työpaikasta huolimatta huolimatta tai siitä huolimatta, että on työnantajan käytettävissä, saa kerta kaikkiaan rahoja riittämään. On myös sellaisia niin kutsuttuja nollatuntityösuhteita, joissa välttämättä työtä ei saa lainkaan. Joten laadukkaat työpaikat luovat taas lisää kysyntää ja pitävät talouden rattaita pyörimässä. Mitä EU 2020 strategian tulee, niin sosiaaliset tavoitteet täytyy integroida kaikkeen politiikkaan niin, että sosiaalipolitiikka ja työmarkkinapolitiikka eivät vain ole mitään koristeita taikka korjaa jo tehtyjä virheitä. Tarvitaan politiikkaa, joka todella toimii ihmisten parhaaksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Rova Helferis, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Niin, kiitoksia oikein paljon Mielestäni on erittäin mielenkiintoista, että jälleen kerran korostetaan työllisyyspolitiikkaa ja hyvin vähän on sanottu sosiaaliturvajärjestelmistä, jotka itse asiassa toimivat tällaisena puskurina kriisin aikana ja tarjosivat arvokkuutta niille ihmisille, jotka elivät köyhyydessä. Ja Social Platformissa me olemme pyytäneet, että olisi edes tällainen puitedirektiivi hyväksyttävästä minimitulosta. <clears throat> Riittävä minimitulo on tarpeen, jotta ihmisillä olisi turvallisuutta, jotta he voisivat päästä työmarkkinoille, joten minä todella äh, vetoan, niin sanon, että kyllä työllisyys on tärkeää, mutta se ei ole mikään patenttilääke, se ei ratkaise kaikkia ongelmia. Tärkeää on se, että on pohja, johon ihmiset voivat luottaa että ihmiset voivat mennä etsimään työpaikkaa, koska kun on pitkäaikaistyöttöm ja äm, tuen taso laskee ja velkaantuu, niin on yhä vaikeampi päästä takaisin työmarkkinoille, kuten tiedämme pitkäaikaistyöttömistä, joten riittävä sosiaaliturvajärjestelmä ja riittävä vähimmäistulo on tällainen ikään kuin pohja, jolta ihmiset voivat ponnistaa työelämään. Ja sitten rakenneuudistukset, niissä keskitytään kilpailukyvyn luomiseen ja tämä painost, lisää painostusta eh, palkan kauksen suuntaan, se lisää joustavuutta työmarkkinoilla, siksi meillä on työelämässä yhä enemmän köyhiä, joilla on eh, ehkä kaksi tai kolme työpaikkaa, mutta se ei anna riittävästi tuloja eh, arvokkaaseen elämään. Toiseksi rakenneuudistuksissa täytyy katsoa eläkeuudistusta jäsenvaltioissa ja millainen vaikutus, millainen pitkäaikaisvaikutus näillä uudistuksilla tulee olemaan ihmisiin ja erityisesti naisiin, jos siirrymme yhden tyyppisestä eläkejärjestelmästä toisen tyyppiseen, niin sillä on vaikutusta ja seurauksia ja äh, olin hyvin iloinen kuullessani äh, useamman kerran, että äh, on vaikutusten arviointia. Kyllä, me tarvitsemme vaikutusten arviointia siitä, mitä nykyiset makrotaloudelliset toimet tekevät sosiaalipolitiikan alalla ja millainen vaikutus niillä on köyhiin ja ihmisiin, jotka ovat köyhyysrajalla, on tarpeen, että meillä on vuosikertomus, joka valvoo erityisesti ähm, maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa, että tiedämme, mitä tapahtuu ja millainen vaikutus näillä maakohtaisilla suosituksilla on ollut ja onko niitä pantu täytäntöön ja riittävällä tasolla. Eurooppalaista köyhyyden vastaisesta rumista se on ollut pettymys kansalaisjärjestöille, koska sitä kehuttiin prosessiksi eikä pelkästään yhden tai kahden päivän tapahtumaksi kerran vuodessa. Sitä pidettiin prosessina, jolla valvotaan köyhyystavoitetta, mutta näin ei kuitenkaan ole käynyt. Ja siksi me odotamme kovasti komission ehdotuksia siitä, miten tämä vuoropuhelu voitaisiin uudelleen järjestää. Tämä olisi pitänyt olla vuoropuhelu ihmisten kanssa, jotka kärsivät köyhyydestä ja kyllä osallistuvat tähän tapahtumaan kerran vuodessa, mutta tuo konsultaatioprosessi e, ennen tätä tapahtumaa vuoden lopussa on täynnä aukkoja ja sitä on tarkasteltava ja uudistettava niin, että kansalaisyhteiskunta todellakin voi osallistua vuoropuheluun instituutioiden kanssa. Tässä kansalaisyhteiskunta tuo mukana ei pelkästään lukuja, vaan myöskin kokemusta siitä, millainen vaikutus toimilla on ollut kansallisella tasolla. Sitten tästä tulostaulukosta, kyllä me olemme aina halunneet tällaisen tulostaulukon lukon ja käynnistysmekanismin korjaaville toimille. Ja lopuksi en voi nyt kaikkea käsitellä, mutta tämä mielenkiintoinen kysymys siitä, mitä voimme tehdä rahoitukselle se, mitä mm, me olemme ehdottaneet, on yhdistää rahoitus, joka tulee Euroopan sosiaalirahastosta, mm, aluekehitysrahastosta, horisontista ja muusta, jotta voitaisiin tällä tavoin antaa määrärahoja kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka panevat täytäntöön näitä sosiaalipolitiikan toimia. Nuoriso takuu kolme miljardia euroa. Me tiedämme hyvin vähän, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu, eikä ole yhtään maakohtaista suositusta annettu nuorisotakuun täytäntöönpanosta vuonna 2015. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Herra Kapello, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä aiheet, joita esiteltiin asiantuntijoille, ovat erittäin mielenkiintoisia, kyllä hyvin vietteleviä. Lähden tästä työllisyydestä. En tunne muiden jäsenvaltioiden todellisuutta, tunnen kuitenkin oman kotimaani todellisuuden, Italian todellisuuden hyvin työtä on aina pidetty mahdollisuutena asiana, josta voidaan lähteä, jotta päästään työelämään ja saadaan mm, vähän pysyvämpi työpaikka. Tällainen, äh, tällaisen pätkätyön pitäisi olla, mutta näin se ei kuitenkaan ole. Ja mikä tämä on sitten aiheuttanut? Se on aiheuttanut epäluottamusta kansalaisten keskuudessa, erityisesti nuorten keskuudessa keskuudessa, mitä tulee säästötoimenpiteisiin. Asiantuntijoilta pyydettiin huomioita ja mielipiteitä minä olen nähnyt säästötoimenpiteiden aiheuttavan suurta haittaa koulumaailmassa. Tämä on seurausta on mielestäni äh, vähentänyt sitä, mikä voisi äh, taloudellista kehitystä edistää huomattavasti. Mielestäni koulutus, äh, ammatillinen koulutus ovat ikään kuin johtotähtemme ja äh, jos sitten katsotaan budjettitavoitteita, äh, budjettivaliokunnan edustaja tämän nosti esiin, niin mielestäni tämä on äh, paras esimerkki siitä, ettei riitä, että poistetaan rahaa, vähennetään määrärahoja tärkeiltä aloilta, vaan meidän täytyy myös katsoa, miten näitä määrärahoja hyödynnetään. Ensinnäkin täytyy hyödyntää ihmisiä, jotta näillä määrärahoilla olisi todellinen mm, vipuvaikutus. Ei ole mitenkään sattumaa, että kun katsotaan määrärahojen käyttöä, niin minun maassani niiden käytössä on suuria ongelmia. Ja tässä liittyvät myös rakenne uudistukset. Mielestäni mm, tätä pitäisi yksinkertaista näitä sääntöjä, eh, joka mahdollistaisi sitten myös näiden määrärahojen eh, käyttöä paljon laajemmalti Euroopassa. Ja sitten tämä eh, mieli ja nämä mielenhallinnan tekniikat, miltä kysyttiin, käyttävätkö näitä tietyt henkilöt tai esimerkiksi hallinnon taso. Eh, suuret eh, englantilaiset yliopistot, Cambridge, Oxford, myöskin amerikkalaiset ja kanadalaiset yliopistot eh, opiskelijoilleen opettavat ensisijaisesti näitä tekniikoita, mind mapping, muistitekniikat, ongelmanratkaisutekniikat. Haluaisin sitten rata tohtori Niki Oppenheimeria, joka on sanonut, että hän käyttää tätä näitä tekniikkoja. Hän on ihan julkisesti sen sanonut. Hän on Debors timanttiyrityksen johtaja. Voisin myöskin sanoa, että Uuden-Seelannin puolustusministeri käyttää tätä, näitä menetelmiä mm, joukkojen kouluttamiseen. Useita tärkeitä henkilöitä on Esimerkiksi tohtori Benjamin Sander, joka on Bostonin filharmonisen orkesterin johtaja. Nämä ovat siis äh, tunnettuja henkilöitä ja he työskentelevät hyvin erilaisilla aloilla, joten mielen äh, käyttö äh, omia tällaisia tarkoitusperiä varten voi tuoda todella tärkeitä tuloksia. Kiitoksia. Thank you and, uh... Kiitoksia. Ja sitten Rova Andersen, olkaa hyvä. Ja mange tak. Øh, jeg vil forsøge at samle øh, spørgsmålene også i, i, i tre, fire grupper. Det første i forhold til beskæftigelse. Yritän koota vastaukseni yhteen. Totta kai puhun nyt Tanskan näkökulmasta. Meillä on myös oma mallimme, mallimme joustoturvasta – varsin avoin, dynaaminen malli. Ihmiset uskaltavat vaihtaa työpaikkaa. He uskaltavat hyväksyä uuden työn. Meillä on 800 000 uutta työpaikkaa joka vuosi. Meillä on kuitenkin pieni maa. Monet tanskalaiset vaihtavat työpaikkaa. Tätä tapahtuu jatkuvasti. Voidaan puhua melkomoisesta työkierrosta siis. Ydinkysymys on minusta siinä, että pyrimme avoimeen, dynaamiseen työmarkkinaan siihen, että ihmiset uskaltavat, uskaltautuvat vaihtamaan työpaikkaa. Kenties haaveilevat paremmasta työpaikasta, paremmasta palkasta kenties ja uusista vastuualueista uuden työpaikan myötä. Sitten kysymys, joka esitettiin siitä, että jotkut työntekijät ovat jopa liian päteviä ja nuoret saattavat havaita koulutuksen lopussa, että heille ei löydykään työpaikkaa ja totta kai tämä on varsin onneton tilanne. Tässä katson, että benchmarking voi olla hyödyksi. Tällaisia tilanteita voitaisiin välttää. EU 2020 tavoitteissa on keskitytty minusta liian paljon siihen, että esimerkiksi yliopistokoulutusta on pidetty arvonkaampana kuin muuta koulutusta. Pitäisi pyrkiä yhteistyöhön yritysten kesken, hallituksen yliopistojen, työmarkkinaosapuolten kesken niin, että kaikki pohtisivat yhdessä tulevaisuutta ja voisivat hoitaa asiat ja suunnitella asiat paremmin niin, että huomioitaisiin kaikkien osapuolten näkökulma. Ja sitten viimeisimmät kysymykset. Kysymys rypäs. Olisi jonkinlainen ennaltaehkäisevä korjaava mekanismi, jotta jäsenvaltiot todella ryhtyvät tarvittaviin uudistuksiin, niin uskon, että budjettia tulisi käyttää paljon rakentavammalla tavalla hyödyksi. Täytyisi käyttää sitä jonkinlaisena porkkanana, kannustimena – kun suosituksia täytäntöön pannaan, niin voitaisiin sitten päättää esimerkiksi, että tietyt toimet sitten käynnistävät äh, kannustimet. Eli budjetti ikään kuin yhdistettäisiin siihen, että äh, budjetin käyttö yhdistettäisiin siihen, että uudistukset etenevät todenteolla. Sitten on puhuttu täällä työssäoppimisesta ammattikoulutuksesta ja yritysharjoittelusta. Todellakin täytyy toimia näillä aloilla. Three extra Kiitos. Täällä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Ähm, Rova äh, Sander. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Voin yhtyä niihin huoliin, joita Olemme kuulleet sosiaalisesta tilanteesta eri jäsenvaltioissa. Näitä huolia meille on tänään kuvailtu. Viime viikolla saimme omasta maastani Ranskasta raportin ja siinä nostettiin esille köyhyyden uhka, joka kohdistuu nyt lapsiin aivan erityisesti. Olen hyvin vakuuttunut siitä, että tilanne, aivan niin kuin teidät puhujatkin jo totesivat, on nähtävä työpaikkojen luomisen kautta. Kun työtä syntyy, me annamme mahdollisuuden päästä työhön kiinni ja tätä kautta voimme taistella epävarmuutta ja köyhyyttä vastaan. Ja työllisyys tarkoittaa tuloja, mutta se tarkoittaa myös arvokasta elämää, työ, asuinpaikkaa, koulutusta ja niin edelleen. Työllisyys varmaankin mahdollistaisi myös sen, että tiettyjä ongelmia voitaisiin ratkaista. Sellaisia ongelmia, jotka meitä huolestuttavat ja tätä kautta voisimme päästä pidemmälle, kun ajattelemme niitä tavoitteita, jotka on määritelty EU 2020 strategiassa. Tällä hetkellä tilanne on aika epätasapaivoinen unionin sisälläkin. On tiettyjä jäsenvaltioita, joissa on hyvin korkea työttömyys ja toisissa taas on puutetta työvoimasta. Täytyy pohtia monia ratkaisuja. Ei ole mitään yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua Voimme toki esittää vaihtoehtoja ja sitten kuunnella ihmisten näkemyksiä näistä ehdotuksista, mutta näinhän olemme jo toimineet. Minusta me tarvitsemme osittain eurooppalaisen ratkaisun, osittain taas kansallisen ratkaisun. Ja kun puhutaan eurooppalaisesta ratkaisusta, niin haluaisin tässä palata eurooppalaisen ohjausjaksoon. Aivan niin kuin komissio ja komission jäsenä erityisesti ovat sanoneet, että tarvittaisiin sitä, että indikaattorit sosiaalialalta otettaisiin paremmin huolioon. Tätä kautta me saamme käsityksen siitä, mitä eri jäsenvaltioissa tapahtuu. Kysymys kaiken tämän takana on se, että tulisiko indikaattoreiden todella olla sitovia, kun otamme huomioon sen, että tietyt sosiaaliset kysymykset eivät tällä hetkellä kuulu unionin toimivaltuuksiin. Täytyy myös muistaa, että meillä on jo makrotaloudellisia indikaattoreita, ne ovat sitovia, mutta jäsenvaltiot eivät onnistu kunnioittamaan näitä sitoumuksia. Jäsenvaltioiden on noudatettava maakohtaisia suosituksia, kyllä kyllä. Ja vielä omasta näkökulmastani olisi tarvetta joustavoittaa työmarkkinoita. Tässä Euroopan unionilla voisi olla todellisia vaikutusmahdollisuuksia niin, että se painostaisi jäsenvaltioita etenemään tähän suuntaan. Ja vielä aivan viimeinen sana, puheenjohtaja. Täytyy mahdollistaa myös hyvin paikalliset ratkaisut jäsenvaltioissa, joiden kautta voidaan edistää oppimista, liikkuvuutta, eikä pidä jättää huomiotta sellaisia toimia, joihin voitaisiin ryhtyä erityisesti raja-alueilla. Tässä on huomattavasti mahdollisuuksia. Kiitos. Thank you, uh, Monsieur Martin. Kiitokset, uh, herra Martin. On pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Oui, je m'appelle Martin aussi. Niin, nimeni on todella Martin, mutta minä olen Eduard. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille tästä miellyttävästä eleestä minun suuntaani. Minulla on muutama kysymys, mutta sitä ennen haluaisin kommentoida tiettyjen mm, varmoin, varmoina esitettyjä kommentteja. Kukaan ei heitä rahaa haaskuun. Kukaan ei näin toimi. Sitten on sellaisia maita, jotka ovat päättäneet ottaa käyttöön käyttöön sosiaalisia äh, ikään kuin puskureita. Jotkut taas käyttävät äh, vapauttamista, liberalisointia, ja tämä on sitten aiheuttanut monenmoisia ongelmia, niitä joista nyt keskustelemme. Jotkut ovat hyvinkin varmoja omissa kannoissaan siitä, mitkä voivat toimia ja mitkä taas eivät. Näinhän se ei aivan ole. Lähestulkoon kaikki puhujat ovat esittäneet äh, sen kysymyksen, mikä oikein on laadukas työpaikka? Mitä se tarkoittaa? kenties voitaisiin puhua laadukkaista palkoista. Minun näkökulmastani ei ole mitään automaattista suhdetta toisaalta työpaikan ja toisaalta sen välillä, että pääsee pois köyhyydestä. Me tiedämme, me tunnemme kaikki köyhiä työntekijöitä, sellaisia, jotka saavat palkan, mutta joilla ei ole varaa asuntoon. Ei ole välttämättä minkäänlaista korrelaatio näiden seikkojen välillä. Pitää puhua laadukkaista palkoista ja jonkinlaista eurooppalaisesta vähimmäispalkasta. Tämä ajatus toki minulle kävisi, mutta äh, vähimmäiselannossa täytyy ottaa huomioon myös äh, kustannukset. En tiedä, en tunne yhtään vanhempaa, joka tietyille aloille kannustaisi lapsiaan, koska niillä tienaa huonosti ja tehdään epäsäännöllistä työaikaa. Ranskassa on syntynyt kasvua, mutta ei työpaikkoja. Tätäkin voidaan selittää sillä, että yritysten voitto kasvaa, jousto lisääntyy ja nyt on todellakin kroonista puutetta investoinneista. Ainut sitova toimi, jota Euroopan politiikassa toteutetaan tällä hetkellä, on se, että äh, velkaa pitää vähentää, vajeita pitää vähentää ja tällä on seuraamuksia. Toteutetaan äh, äh, sellaista politiikkaa, jossa ei huomioida epätasa-arvon lisääntymistä, eikä taistella sitä vastaan. Se aivan lapsipuolen asemaan. Tämä vain vahvistuu, kun työn hinta kasvaa. Kun katsotaan Espanjaa, siellä on voitu työllisyyden tasoa nostaa kun työlainsäädäntö on muuttunut. Eli täytyy huomioida, että jos mennään tähän suuntaan, niin kukaan ei siitä hyödy. Ja sitten kysymys De Bolle. Puhun nyt Maria Arenan suulla ikään kuin tässä asiassa. Mainitsitte horisontaalisen sosiaalilausekkeen ja lainsäädännön jossa huomioidaan köyhyyden vastainen taistelu, syrjäytymisen vastainen taistelu. Miten tätä välinettä voitaisiin uudelleen tarkastella, jotta sitä käytettäisiin säännöllisemmin ja tehokkaammin? Kiitos. The last question. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen kysymys tulee herra Mannilta. Kiitos rouva puheenjohtaja herra Vaisa. Minä halusin nyt ehkä esittää kysymyksen teille mielestäni hyvin tarkasti toimititte sen, mitä usein Euroopan parlamentissa ei toimiteta, eli kerroitte, että, että miten säästetään ja BFAn todella kokemuksen pohjalta totesitte, että onnistuttiin ähm, toteuttamaan säästöjä, jotka saatettiin ottaa käyttöön äh, sitten kun äh, tuli kriisi ja tuli toteuttaa korjauksia. Kaikkihan me olemme kokeneet, että että joskus vaaleissa käännytään pikemminkin oikealle. Ja tämä johtaa vienkiristykseen ja sitten joskus taas vasemmalle ja se johtaa hyvin löyhäkätiseen politiikkaan, mutta kyllä kansalaisille on tehty aikamoisia lupauksia ja ajatellaan vain aina vaalikauden päähän eikä yhtään sen kauemmassa. Ja minä kysyisinkin, että miten päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että tällä alalla saadaan tehtyä työ hyvin perustelle niin, että ihmiset ymmärtäisivät sen, että joskus on aika säästää, että on rahaa käytettäväksi tavoitteellisesti sitten, kun sitä tarvitaan todella niin, että rahat, niitä ei suinkaan levitellä sinne tänne, vaan että ne investoidaan järkevästi. Eli joko investoiminen tai säästöpolitiikka. Ei, kun ne toimivat molemmat yhdessä. Ja tämähän on Eurooppa 2020 strategian pohja. Ja Jean-Claude Juncker on aivan oikein todennut, että nämä 315 miljardia täytyy pyrkiä nyt käyttämään niin, että ihmiset todella havaitsevat, että siellä missä investointiongelmia on, nyt saadaan aikaan jotain hyvää, mutta ei se, että raha vaan heitetään sinne tänne kuinka kulon kaivoon. Voitaisinko tehdä selväksi, onko BFL esimerkiksi tietoa muista kansainvälisistä instituutioista tai muiden maiden instituutioista, jotka toimisivat samalla tavoin. Ja sitten kun ajatellaan Saksaa, niin totta on, että yli 50-vuotiaiden työntekijöiden saaminen työ markkinoilla on meille suuri ongelma. Heillä on valtavasti tietotaitoa ja pitkältä aikaväliltä kokemusta ja tämä kaikki tulisi saada käyttöön. Ajatelkaa, mikä valtava tappio, ihmisten voimavarojen tappio on, kun näitä ihmisiä ei saada enää työn pariin. Se on ihan mahdotonta tuhlausta. Minun mielestäni tulisi panostaa ikääntyvien työntekijöiden palkkaamiseen. He ovat todella luotettavia ja heidän varansa voi laskea. Miksi ihmeessä tässä asiassa ei ole päästy puusta pitkään? Kiitos. Rouva de Pole oli itse asiassa yksi suora kysymys, ja te muut voitte sitten itse päättää, kuka haluaa mm, reagoida ja vastata ja niin edelleen. Rouva de Pole, olkaa hyvä. Kiitos. Niin, se horisontaalinen sosiaalilauseke, joka on perustamissopimuksessa. Päävälineenä on arvioida vaikutuksia, joita tällä on köyhyyden vastaisen taistelun. En tarkkaan tiedä, miten tämä toimii, mutta minulle on sanottu usein, että se ei toimi kovinkaan hyvin. Voi vain todeta siitä, mitä Belgiassa tapahtuu. Belgia on liitto, federaalinen maa ja meillä on pohdintaryhmiä, myös meidänkin virastossa ja toimistossamme. Tämä on hyvin monimutkainen prosessi ja täytyy saada uutta dynamiikkaa tähän prosessiin. Tällä hetkellä käy niin, että aina kun toimia suunnitellaan jo ex ante, käännytään viranomaisten puoleen, virkamiesten puoleen ja täytetään lomake siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä on köyhyyden vastaiseen taisteluun. Välttämättä kyseinen virkamies ei tunne tätä köyhyyden vastaista taistelua, vaan hän sitten kuvittelee, minkälaista työtä tällä alalla tehdään, koska hänellä ei ole riittäviä, riittäviä tietoja. Tarvittaisiin todella koulutusta, valistusta täytyy kouluttaa niitä ihmisiä, jotka joutuvat lomakkeita täyttämään. Virkamiesten on voitava esittää myös kysymyksiä ja käytävä keskustelua. On saatava jonkinlaista mieltä tähän toimintaan. Eihän kyse ole pelkästään lomakkeen täyttämisestä, vaan prosessista. Siitä on voitava myös keskustella. Ja on oltava jonkinlaista laatutestausta, miten näitä kaavakkeita täytetään. Meillähän on suuri avoimuus Belgiassa. Nämä kaikki tiedot löytävät, löytyvät internetistä. Virkamiehet analysoivat näitä toimia, mutta koskaan ei ole kielteisiä vaikutuksia. Aina on vain myönteistä vaikutusta tai sitten neutraalia kehitystä. Tämä on aika lailla hämmästyttävää. Eli täytyy saada todellakin vaikutusarvioista laadullista tietoa. Täytyy käyttää aikaa myös siihen, että huomioidaan tiedeyhteisön ja toisaalta kentällä toimijoiden näkemykset. Tämä on hyvin monimutkaista. Kenties pitäisi keskittyä vain tiettyihin toimiin ja tehdä ne hyvin, eikä sitten vain täyttää tyhjänpäiväisiä kaavakkeita. En tiedä, miten tämä Euroopan tasolla toimii. Olen kuullut, että ei toimisi kovinkaan hyvin, mutta näitä kysymyksiä voidaan pohtia. Thank you, Mr. Weisse. Kiitoksia, sitten herra Weisse voi vastata. Mehrere oli useampia kysymyksiä siitä, miten kielteisiä vaikutuksia alhaiset palkat, ei kunnollinen sitä työtä ja kaikkea tätä, niin miten sitä voidaan välttää. Yksi avain tähän on tunnettu, nimittäin, että täytyy pätevöittää ihmiset niin, että he selviävät työelämässä. Tämä liittyy koulutukseen, jatkokoulutukseen, jos ajatellaan kaikkea sitä, mitä Digitalisointi tuo mukanaan tarvitaan sellaiset sääntelypuitteet, jotka varmistavat, että osapuolet markkinoilla ovat tasa-arvoiset ja työntekijöitä tuetaan monissa maissa. Tässä työmarkkinaosapuolet ovat neuvotelleet tämän yritykset ja ammattiyhdistykset, jotka parhaiten tietävät mistä asiakas on valmis maksamaan. Sitten toinen aihe, säästäminen ei saa olla tavoite. Se pitää ymmärtää niin, että työmarkkina, osapu, työmarkkinoilla toimivat järjestöt. Meidän tavoitteemme ei ole säästäminen, vaan vaikutus. Eli meidän täytyy olla äh, varmistaa, että määrärahoilla joku saavuttaa jotain tai luodaan parempia rakenteita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että aina verrataan parhaita ratkaisuja. Hiukan kauhistutti se, että EU antoi määrärahoja, jotta vähimmäistandardeja nuorisotakuussa voitaisiin viedä läpi kaikissa jäsenvaltioissa, ja monet jäsenvaltiot ovat, eivät edes esittäneet mitään ohjelmaa siitä, miten näitä määrärahoja voitaisiin hyödyntää sen sijaan, lisäksi, että olisivat kansallisesti mitään tehneet. Joten tämä on nyt kysymys kollegoilleni, että operatiivisessa täytäntöönpanossa tämä työ on tehtävä ja tällainen vähimmäispalvelu kansalaisille tarjota, muuten kansalaiset eivät sitä enää tule hyväksymään. Ja kun on kyse vanhemmista ihmisistä, niin on aivan selvää se, että tällainen joustava lähtö työelämästä on oikea tapa, eikä tällainen äh, kerrasta poikki. Tämä liittyy myöskin ähm, äh, vanhempien ihmisten äh, kohteluun. Ja kyllä minä kunnioitan sellaisia jäsenvaltioita, joissa tällaista joustavuutta on. Saksassa emme ehkä kaikessa ole hyviä ja tämässä olemme todella äh, jäljessä muita valtioita meillä pitäisi olla eh, mahdollisuus joustaviin työmarkkinoilta lähtemiseen. Me teemme eh, aina pidempään työtä, mutta jos on 59-vuotiaana jäänyt työttömäksi, niin silloin on hyvin heikot mahdollisuudet päästä takaisin työelämään. We have listen, listen. Kiitos teille kaikille. Me olemme nyt todella kuunnelleet teitä, kuulleet teitä. Me olemme työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunta. Ja Me olemme todella syventyneet näihin kysymyksiin, asioihin, jotka ovat meille tässä valiokunnassa niin kovin tärkeitä. Myös komission edustajat ovat kuunnelleet tätä keskustelua, joten huomionne ovat hyvin hyödyllisiä myös heille. Minä olen tässä kirjannut ylös 18 kohtaa ehdotusta. Ei tämä meille uutta ole meille, jotka poliittisessa ympäristössä tätä työtä teemme, mutta kyllä tämä korostaa, että tämä on meille tärkeää ja aina on uusia asioita, joita voi saada selville ja ottaa opiksi, kun vain antaa itselleen aikaa syventyä asioihin tällaisten kuulemistilaisuuksien autta. Kiitokset siitä, että olitte vieraanamme Me olemme todella päättäväisiä sen suhteen, että saamme EU 2020 agendan toimimaan. Emme voi hyväksyä sitä, että EUssa 27 miljoonaa ihmistä on työttömänä ja yli 100 miljoonaa köyhiä yhdessä maailman rikkaimmista alueista. Joten te annoitte meille, tarjositte meille tässä nyt perusteluja ja tosiasioita käyttöömme taistelussamme, joka jatkuu myös komission kanssa. Tästä kättä tulemme vääntämään jatkossakin. Kiitoksia vieraillemme ja nyt siirrymme sitten esityslistalla seuraavaan kohtaan. Okay. No niin, hyvät ystävät. Jatketaan. Ja nyt vuorossa on todella esityslistan kohta neljä. Kyseessä on eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano. Tämä on ensimmäinen keskustelu, mietintöluonnoksen käsittely tämän täytäntöönpanon suhteen. Ja sidosryhmien kanssa käytiin 7. toukokuuta keskustelua asiasta. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme herra Schulze. Olkaapa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, parhaat kollegat. Me keskustelemme todella nyt tässä seuraavan puolen tunnin ajan Progress-nimisestä mikrorahoitusvälineestä. Muistan, että joulukuussa 2014 valiokuntamme päätti kirjoittaa mietinnön tämän mikrorahoitusvälineen täytäntöönpanosta. Minä tein arvioni nyt sen pohjalta, mitä on tapahtunut tämän ensimmäisen puolikauden aikana. Kyse on todella siitä, että saadaan rahoitusta uusille pienille yrityksille. Tosin tässä on myös laiminlyöntejä ja komission sekä investointirahaston tulee näitä heikkouksia nyt korjata. Ensinnäkin tästä Progress-mikrorahoitusvälineestä. Te, jotka teistä olitte mukana jo viime lainsäädäntökaudella, muistanette, että vuonna 2010 tämä Progress käynnistettiin. Sen Kokonaissumma oli 205 miljoonaa euroa ja sitä ohjataan Euroopan investointirahastosta. Ensin se rahoitettiin samanimisen ohjelman Progress-ohjelman kautta ja nyt kun meillä on uusi ohjelma nimeltään Työ ja sosiaaliset innovaatiot eli EASI-ohjelma, se hyväksyttiin joulukuussa 2013, niin nyt rahoituspohja on uudenlainen ja komissio sekä investointirahasto kuitenkin kaan eivät tätä rahoitusta vielä ole käynnistäneet, eli Progress jatkuu vuoteen 2016. Voin todeta, että kyllä Progress toimii ja saa aikaan sen kautta EU 2020 strategian tavoitteisiin, joista juuri keskustelimme, pyritään pääsemään ja useimmat työpaikathan luodaan kuitenkin kaikkein pienimmissä yrityksissä ja niihinhän tämä väline juuri panostaa. Näin autetaan työttömiä ja olemassa olevia pienempiä yrityksiä käynnistämään toimintansa tai kasvamaan. Ja mikrorahoituksen kysyntä on todella suurta. Tämä progress on Euroopan veronmaksajille hyvin edullinen ja yhteiskunnallisesti arvokas. Näin työttömät saavat mahdollisuuden ja voivat perustaa yrityksen, näin maksaa veroja ja saada aikaan työpaikkoja. Tämä on ennen kaikkea sosiaalipoliittinen väline ja vasta toiseksi ehkä talouspoliittinen väline. Progressin rahoitustuki mahdollistaa sen, että luotonantajat voivat antaa myös riskiluottoja. Ja kuitenkin tämä riski on itse asiassa huomattavasti alhaisempi, maksukyvyttömyys huomattavasti alhaisempi kuin muiden luottojen kohdalla, eli korkeintaan 5 prosenttia. Nyt Progress-mikrorahoitusväline on saatavilla jo 22-28 jäsenvaltiosta. Se, että sitä ei tarjota kaikissa jäsenvaltioissa, johtuu siitä, että kansantaloudet ovat hieman eri tavoin kehittyneet ja markkinoiden kiinnostus ei myöskään ehkä ole kaikissa maissa niin suurta eikä lainsäädäntö tilanteen tasalla. Nyt pyydetäänkin tai pyritään siihen, että ne jäsenvaltiot, jotka mukana eivät vielä ole, mahdollistaisivat osallistumisen mahdollisimman pian toimiensa kautta. Sitten muutama faktatieto. 13 252 mikrolainaa, kokonaissumma 124,6 miljoonaa euroa on myönnetty. Ja se on hiukan alle sen 142,4 miljoonaa euroa, mikä on ollut tässä kattona. Ei kuitenkaan kaukana siitä. Näistä tavoiteryhmistä voidaan todeta sitä, se, että että nämä edunsaajat eivät komission välikertomuksen mukaan olisi saaneet tavanomaista pankkilaina 43 prosenttia tulevat itse asiassa köyhyysrajan alapuolelta. 17 prosenttia jopa täysin varattomia, lähes tuplasti se, mikä on EU keskiarvo. Ja nais, naisten osuus on 37 prosenttia, kyse on yrityksistä. Tässä, tässä pyrittiin 40 prosenttiin, mutta ei tässä kaukana siitä olla, ollaan kuitenkin yli 30 prosenttiin. Ja sitten kun ajatellaan äh, sellaisia äh, ryhmiä, joiden rahoituksen saanti olisi muuten ollut hyvin vaikeaa, niin äh, itse asiassa monet edunsaajat eivät ole syrjimisen pelossa halunneet kertoa kuuluvansa erilaisiin vähemmistöihin. Ja tämän lisäksi voi todeta, että mitä tulee tietojen keräämisen eri indikaattoreista, niin usein ne ovat riittämättömän yksityiskohtaisia. Ja tämän, tässä mielestäni olisi nyt kyllä komission tärkeää eh, lisätä tätä velvoitetta niin, että saataisiin myös taustatietoa lisää. Kun ajatellaan sosiaalitalouden yrityksiä, niin eh, ne tarvitsevat usein yli sen summan, mikä tässä on kattona, eli 25 000 euroa, eh, mikä on siis EUn mikro lainan äh, määritelmä, mutta tämä ongelma on nyt äh, havaittu sovittu. Ja näin voidaan parantaa näiden yritysten, sosiaaliyritysten rahoitusta, jotta ne voivat saada jopa 500 000 euron lainoja. Ja komission tuleekin nyt tarkastella, mitä parannuksia tässä tarvitaan, jotta nämä olosuhteet toteutuvat. Samoin sitten se, että sosiaaliset yritykset eivät ole saaneet tukea, on johtunut osittain siitä, että niille ei ole ollut omia, omia lainoittajia, ja tätä, tätä tulee myös parantaa. Mitä sitten tulee näihin laiminlyönteihin ja parant- mitä parantamisen varaa on, niin yksi merkittävä puute progressissa on ollut se, että edunsaajia ei ole mentoroitu, neuvottu ja koulutettu. Eli täytyy auttaa esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman teossa, kirjanpidossa ja niin edelleen. Tätä varten meillä ei ole rahoitusta ollut, vaikka tämä olisi äärimmäisen tärkeää mikrolainoille. Ja tässä kyse on paitsi rahoituksellisesta tuesta, myös tuesta esimerkiksi juuri liiketoimintasuunnitelmien tai kirjanpidon alalla. Ja tässä tarvittaisiin mielestäni ehdottomasti nyt ratkaisuja. Tämän lisäksi mitä tulee tähän yritysten seurantakauteen, niin sitä tulisi mielestäni pidentää siis tämä mahdollinen tuki, jota progressin kautta voidaan saada. Ja joka tapauksessa tätä laina-aikaa tulee pidentää, jotta yritykset selviytyisivät hengissä. Ja kun tulee, mitä tulee tähän Euroopan unionin mikrolainamääritelmään, se on mielestäni van, vanhentunut ja sitä tulisi kyllä uudistaa, koska nykymääritelmän mukaan tällainen mikrolaina voidaan antaa yritykselle, jossa on alle 10 työntekijää ja jonka liikevaihto vuodessa on korkeintaan 2 miljoonaa euroa ja tämä lainasumma voi todella olla korkeintaan 25 000 euroa. Joka tapauksessa Länsi-Euroopassa tämä 25 000 euroa on aivan liian alhainen summa ja komission ja investointirahaston tulisi tehdä asian suhteen parannusehdotus. Mitä tulee sitten yhtä muihin rahastoihin, kuten Esirin ja sosiaalirahastoon, niin on tärkeää tehdä selväksi, että ESIR jää auki myös, tai on mahdollinen myös pienimmille mikroyrityksille. Emplyhän on tätä vaatinut, muut valiokunnat näkivät asian hiukan toisin. Tämän lisäksi, mitä tulee EASiin, on tärkeää, että että e, tämä lisärahoitus progressiin saadaan sitä kautta hoidettua. Ja hyvä on se, että jäsenvaltioilla tai niiden alueilla on jo nyt mahdollisuus e, uudelleen suunnata e, näitä varoja progress-toimien kautta. Investointirahastolla on ihan ammattimainen taho hoitamassa jäsenvaltioissa ja tätä asiaa ja keventämässä näin tätä hallinnollista taakkaa. No, kun ajatellaan ne mikrolainoja, ne toimivat paitsi, paitsi kehitysmaissa myös täällä Euroopassa. Tarkoitus on se, että ihmiset saadaan syrjäytymisen kuilun reunalta takaisin osaksi yhteiskuntaa. Mm, Octavio Pinto on tästä aivan erinomainen esimerkki Belgiasta. Itse asiassa hänellä oli hän on pystynyt maksamaan tämän mikrolainansa kokonaan takaisin ja hän on laajentanut toimintaansa. Hänen liiketoimensa ovat siis mm, toimineet aivan mainiosti. Tärkeää on, että kun näitä mikrolainoja annetaan, niin tämä yhdistyy aina mentorointiin sekä koulutukseen niin, että nämä lainan saajat saisivat mahdollisimman hyvät mahdollisuudet pitää yrityksensä hengissä. Ja nyt minä sitten odotan parhaat kollegat teidän huomioita huomioitanne ehdotuksianne, että saadaan tästä entistä parempi teksti. Ja paitsi varjoesittelijöiltä tietenkin myös kaikilta kollegoilta. Odotan nyt sitten panoksia keskustelua. Kiitoksia. Kiitokset herra Schulze ja nyt Ähm, ST-varjoesittelijä äh, äh, Javi Lopes, olkaa hyvä. Yes. En... Kiitos aivan ensin. Haluaisin korostaa, niin kuin tässä jo kuulimmekin, että esittelijä on tehnyt todella hyvin perustelun yksityiskohtaisen aivan erinomaisen ehdotuksen. Hän on tehnyt myös tiettyjä suosituksia sen suhteen, miten ohjelmaa voidaan parantaa entisestään. Ja ehkä mekin voimme tehdä joitain tarkistuksia, mutta kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tämä esittelijän ehdotus on aivan kattava ja todella erinomainen. Tässä tähän asti on, voidaan todeta, että tämän tyyppiset ohjelmat luovat työpaikkoja, ihmiset voivat työllistää itse itsensä. Kuulimme äsken, kuinka tärkeää tämä on, kuulimme tämän kuulemistilaisuudessa. Samoin on äärimmäisen tärkeää tarjota mahdollisuuksia perinteisen pankkitoiminnan rinnalla ja näin huolehtia siitä, että myös ne, jotka muuten eivät luottoa saisi, sitä voivat saada ne, jotka ovat ikään kuin tämän, näiden perinteisten ympyröiden ulkopuolella komissiolle. Tässä ehdotetaan, että mitä pikimmin asiat saadaan käynnistettyä investointirahaston kautta. Oikein hyvä. Sitten ehkä joitain tarkistuksia voitaisiin tehdä vielä sosiaalisen vaikutusarvioinnin suhteen, eli, eli mitä ohjelmalla on saatu aikaan, niin että voitaisiin todella tämän lisäksi ottaa huomioon entistä paremmin tämä sukupuolten tasa-arvo, yhtäläiset mahdollisuudet. Kuulemistilaisuuksissakin kuulimme, että on äärimmäisen tärkeää huolehtia siitä, että myös naiset saadaan mukaan työmarkkinoille. Ehkä voitaisiin myös esittää jonkinnäköinen huomio juuri näistä yrityksistä sosiaalisen talouden alalla ja tietyistä aloitteista tällä alalla. Ja lopuksi totesin, että mekin olemme huolissamme siitä, miten voidaan vahvistaa entistään sitä tukea ja koulutusta, jota ne yrittäjät, jotka näitä mikrolaineja voivat saada, todella tarvitsevat. Tämä on erinomainen lisä perinteiselle pankkitoiminnalle. Sen tarjoama lisäarvo on todella aivan erinomaista. Ja tähän hän esittelijäkin on puuttunut ja nyt meidän täytyy täytyy sitten vielä tehdä mm, näitä ehkä yksityiskohtiin meneviä tarkistuksia, mutta muuten hyvällä tiellä ollaan. Kiitos. Lotu Ulrike Trebesius. Kiitos sitten ECR äh, äh, Ulrike Trebesius. Mikrofoni. Now, I'm sorry, was wrong button. <laughs> Ähm, sehr geehrter Berichter. Arvoisa esittelijä, haluaisin toistaa tämän. Minä haluaisin sydämellisesti kiittää teidän työstänne, teidän mietinnöstänne. Mietintö on hyvin kattava. Olette useista asioista jo puhuneetkin. Äh, olette nostanut esiin ähm, useampia kysymyksiä, muutamia asioita, joita halusimme ehkä vielä lisätä tai toivoisimme pohdittavan. Ensinnäkin pankkien rooli. Jos halutaan luoda valtiosti raha, valtion rahoittamia lainan luotonantajia, niin ensin pitää kysyä itseltään, miksi näin tehdään. No, usein sanotaan, että tämä on markkinoiden epäonnistuminen. No, onko tämä totta? On siinä sanottava, että joillakin pankeilla etelä Euroopassa ja Itäisessä Euroopassa on liian vähän omaa pääomaa äh, luoton antamiseen. On seitsemän vuoden ajan ollut pankkiala, joka ei ole toiminut kunnolla. Nämä pitäisi uudelleen pääomittaa ja siivota. Usein täällä Euroopan parlamentissa tätä ongelmaa ei edes tunnusteta. Sen sijaan äh, luodaan erilaisia siirtomekanismeja, jotka ainoastaan torjuvat oireita. Toiseksi me emme tiedä, kuinka suuri tarve mikroluotoille on olemassa. Komission luonnoksessa sanotaan, että vain 17 prosenttia näistä luotonottajista on aikaisemmin saanut kielteisen päätöksen pankilta ja yli puolet eivät ole edes pyytäneet lainaa pankista, koska odotettivat, että saavat kieltävän vastauksen. Näin ei mikroluototusta voida järjestää. Ei voida luoda sellaista järjestelmää, jossa ihmiset saavat mikroluottoja, vaikka eivät ole pankista lainaa edes pyytäneet. Valtiollisten ohjelmien ei pitäisi ähm, syrjäyttää yksityis äh, yksityisiä markkinoita. Minun täytyy nostaa esiin hollantilainen järjestelmä. Siellä ainoastaan sellaiset luoton saajat voivat saada mikroluottoja, jotka pankit ovat aikaisemmin hylänneet. Sitten haluaisin tätä valvontajärjestelmästä puhua. Siitähän laajasti jo esittelijä puhuikin. On erittäin tärkeää tukea osallistujia, jotta on tällaisia koulutus- tai mentorointiohjelmia. Tätä minä, tässä minä tuen siis esittelijän kantaa, mutta täytyy myös varmistaa, että nämä kustannukset otetaan suoraan ohjelmasta, jotta liiketaloudellinen valvonta tästä ohjelmasta säilyy. Sama koskee muita kustannuksia, jotka tästä hankkeesta saattavat syntyä. Lisäksi haluaisin, että tätä ohjelmaa valvottaisiin empiirisesti. On erittäin tärkeää, että tätä hanketta seurataan Euroopan laajuisesti empiirisesti, että olisi yhtenäiset tilastot. Meidän pitäisi katsoa tämän hankkeen menestystä äh, suhteessa sukupuoleen, alueeseen, ähm, myöskin vähemmistöihin. Mielestäni äh, on todennäköistä, että naisilla äh, tulee olemaan keskivertoa parempi ähm, takaisin maksu aste ja siksi niiden, heidän pitäisi olla pankeille myös kiinnostavampia. Ja mielenkiintoista olisi myös nähdä, mitä näille eh, hankkeille tapahtuu sen jälkeen, kun ne ohjelmasta lähteneet. Kyllä tässä on jo eh, mahdollisuuksia tehdä menestyksekästä yhteistyötä ja siksi odotan kovasti yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Roa Tapajova Alde. Um, just... Kiitos Aivan muutama kommentti. Alde arvoistaa työtä, jota tässä aiheessa on tehty ja kiittää esittelijä oikein hyvästä työstä. Renate Weber on Alde varjoesittelijä. Meillä on tässä yhteinen lähestymistapa, kun ajatellaan mikroluottojärjestelyä. Renate mielellään tekee läheistä yhteistyötä jotta voitaisiin parantaa myös esirahastoa, kun ajatellaan pääomittamista. Minä haluaisin henkilökohtaisesti muistuttaa, koska minähän olen myös kontvaliokunnan jäsen kesäkuun lähessä. Saamme tilintarkastustuomioistuimelta uuden erityiskertomuksen mikrorahoituksesta, ja tätä olisi hyödyllistä käyttää hyödyksi. Siitä saamme hyvän yleiskäsityksen siitä, miten mikrorahoitusta voidaan hyödyntää. Kiitos. from GUE NGL is here. GUE-ryhmällä ei taida olla paikalla edustajaa. No, seuraavaksi ja äh, varjoesittelijä Karima Deli. She is not here. Joka ei hänkään ole paikalla. Luulin, että näin hänet, mutta näin ei ollutkaan. Rova Lambert, ei. Niin te varmaankin pyydätte puheenvuoroa sitten varjoesittelyiden jälkeen. FDD Roa, mekin olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän tästä mietinnöstä. Se on erittäin mielenkiintoinen myöskin Äh, kiitos mahdollisuudesta äh, saada tietää äh, asiasta, josta monet eivät tiedä, että Euroopan unionilla on tällainen mikroluotto, mikrorahoitusjärjestö. Sitä monet eivät tiedä. Tarkoitus oli 46 000 ähm, tällaista mikrolainaa antaa näitä, Miklainen 13 252 kappaletta, 124,6 miljoonaa euroa kokonaismäärä. Ja tämä osoittaa, että Euroopassa tarvitaan luottoa ja on luottamusta reaalitalouteen. Jos määrärahoja olisi enemmän, niin markkinat olisivat valmiita ottamaan vastaan. Nämä ovat niitä välineitä, joita me tarvitsemme. Ja vähän polemisesti sanon, että me emme tarvitse tällaisia omituisia rahoitusrakenteita kuin Junckerin suunnitelman äh, epärealistiset kerrannaisvaikutukset. Tämä on nyt ensimmäistä kertaa, tämä on toivottavasti ähm, käytössä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa äh, ja noin 80 prosenttia uusista työpaikoista luodaan mikroyrityksissä, mutta mikroyrittäjät eivät aina voi saada luottoa, koska mm, eh, niiden tuotto on alhaisempi pankeille. Mm, siksi olisi hyvä, että olisi eh, muunkinlaisia välittäjiä, jotka voivat tällaisia mikroluottoja antaa. Tällaiset mikroluotot ovat eh, käytössä yrityksille, joilla on vähemmän kuin kymmenen työntekijää. Ja tätä määritelmää olisi ehkä uudelleen tarkistettava. Tämä ei niinkään ole talouspoliittinen kuin sosiaalipoliittinen väline. Mikroluottojen antaminen on vähemmän tuottavaa pankille, mutta valtiolle tämä on varmasti tuottavampaa kuin työttömyyskorvauksen maksaminen tai ne sosiaaliset kustannukset, joita työttömyys tuottaa. Tuen sitä, että tämä ohjelma jatketaan, laajennetaan ja mahdollisesti integroidaan paremmin muiden Euroopan unionin välineiden kanssa mukaan lukien sellaiset, jotka liittyvät pk-yrityksiin. Kiitoksia. Thank you, Madame Ribeiro. Kiitokset sitten, Rouva Ribeiro. lugar dar os parabéns ao colega Puheenjohtaja, ensin haluan onnitella herra Sutsea hänen esittelemästään, kokoamastaan mietinnöstä. Siinä on oikein hyvä rakenne ja se myös on hyvin kattava sisällöltään. Tuen myös hänen tekemään ehdotuksia. Tässä olisi vain yksi kysymys, johon haluaisin puuttua. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että me puhumme sosiaalipolitiikan välineestä – Tämähän näkyy siinä, että mikroluotot 70 prosenttisesti annetaan sellaisille ihmisille, joilla ei ole työpaikkaa. Puhutaan henkilöistä, jotka eivät muutoin saa luototusta. Korostaisin sitä, että tällaisia tietoja kun nyt saamme jäsenvaltioista – Herra Schultz viittaa tässä ohjelmaan ja sen profiiliin. Edunsaajia tulisi auttaa, mutta tarvitaan tämän lisäksi myös parempaa tiedotusta kansalaisille, sellaisille nuorille esimerkiksi, jotka ovat koulutuksessa tai jotka ovat työttöminä. Meidän tulisi huomioida myös kansallisella tasolla työvoimatoimistot, yliopistot, korkeakoulut, koulutuslaitokset jäsenvaltioissa, jotka toteuttavat sellaisia aloitteita, jonka kautta ihmiset saavat koulutusta. Näin yhä useampi kansalainen saisi pääsyn tämän ohjelman pariin. Kiitos. Thank you. Eh, Kiitos. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 15. syyskuuta lokakuuta 12.13.10. keskustellaan näistä tarkistuksista ja 10. marraskuuta on sitten äänestys. Ja nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin kyseessä kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 2000-lukua varten, taitojen ja pätevyyksien sovittaminen kysyntään ja työmahdollisuuksiin keinona toipua kriisistä. Ja annan puheenvuoron esittelijällemme Rova Glaba Jovalle. Olkaa hyvä. Very much. I will try... Kiitoksia oikein paljon. Minä yritän puhua vähän <laughs> lyhyemmin kuin mitä tämän mietinnön otsikko antaa Äh, ajatella. Ainakin yritän. Kiitän kaikkia kollegoita siitä, että ovat jättäneet tarkistuksia. Meillä oli 361 tarkistusta. Viime viikolla Strasbourgissa meillä ensimmäinen varjoesitellen kokous oli pitkä, melkein kolme tuntia pitkä. Ja se siis järjestettiin viime viikolla ja me keskustelimme tarkistusten samankaltaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Minulle se oli erittäin hyvä kokemus ja tulos oli erittäin myönteinen. Me pääosis pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, että tavoite oli se, että teksti olisi yksinkertainen ja selkeä, että voitaisiin välittää yhtä selkeä viesti. Tämän mietinnön selkeä viesti ja viesti siitä, mitä me haluamme muille välittää. Ja siksi on tärkeää, että kompromisseissa äh, huomioidaan mietintöluonnoksen tavoite, eli äh, annetaan suosituksia siitä, miten voidaan saada aikaan kilpailukykyiset työmarkkinat EU-ssa. Minulle tämä tarkoittaa pääasiassa kolmea päätavoitetta. Ensinnäkin, että ehdotetaan uudistuksia, joilla saadaan aikaan paremmin äh, yhteensopivia työpaikkoja ja pätevyyksiä, ja että saadaan huomioidaan paremmin tulevaisuuden pätevyydet. Tämä voidaan saada aikaan läheisemmällä yhteistyöllä työmarkkinaosapuolten välillä kaikilla tasoilla. Toinen mietinnön prioriteetti ja tavoite on se, että ehdotetaan tapoja, joilla voidaan saada aikaan suurempia synergiaetuja yritysten ja koulutusjärjestelmien välillä, mukaan lukien ehdotukset siitä, miten voidaan paremmin ottaa kaikenikäiset ihmiset mukaan, nuoret ja vanhemmat työntekijät ja erilaiset pätevyydet. Ja kolmas tavoite ja prioriteetti on se, että miten voidaan oppia ja parhaiten hyödyntää parhaita käytänteitä, joita jo on joissakin jäsenvaltioissa. Tämä ei tarkoita, että yhden koon täytyy sopia kaikille, mutta meidän pitäisi yrittää parhaiten hyödyntää niitä järjestelmiä, jotka toimivat parhaiten. Joten minä tuen kaikkia tarkistuksia, jotka eivät liian kauas mene näistä alkuperäisistä ajatuksista, koska mielestäni meidän pitäisi mietinnöstä tehdä selkeä ja yksinkertainen ja olen valmis ehdottamaan kompromissitarkistuksia, uusia sanamuotoja, joista puhuimmekin viime viikolla varjoesittelijöiden kokouksessa, kunhan kyse on tarkistuksista, jotka ovat linjassa näiden tavoitteiden kanssa. Joten todellakin haluan päästä yhteisymmärrykseen ja toivottavasti voimme päästä sisällöstä mm, yhteisymmärrykseen. Meillä on huomenna iltapäivällä toinen varjoesittelyn kokous. Olemme menossa hyvään suuntaan, joten nyt oikeastaan mielelläni vain kuulen toisten ryhmien näkemykset ja mielipiteet tämän ensimmäisen varjoesittelyn kokouksen jälkeen. En nyt näe täällä kaikkia varjoesittelijöitä mahdollisesti, koska tänään on maanantai-iltapäivä ja ehkä jotkut lennot ovat myöhässä. Joten en näe täällä kaikkia, mutta mielelläni kuulen ryhmien kommentteja. Kiitoksia. You for your introduction. Kiitokset tästä alustuksesta. Nyt toivomme, että Rova Jasnieska saapuu ennen kuin kokous päättyy. Mutta hän odotellessa annan puheenvuoron Jutta Steinbrückille, joka esit- edustaa täällä oman ryhmänsä varjoesittelijä Rova Junkeriusta. Kiitos puheenjohtaja. Todella Rova Junkerius ei päässyt tänään mm, paikalle. Hänellä on muuta menoa. Hän kiittää tästä esittelijää, joka hänen mielestään on tässä toki ottanut hyviä asioita esiin, mutta ei ehkä kyllin kattavasti kuitenkaan ajatellen työmarkkinoiden tarpeita. Hän keskittyy kovasti itsenäisen ammatinharjoittamiseen, ja mitä tulee eläkkeisiin, hyvinvointiin, sosiaaliturvaan, ne ovat jääneet uupumaan tästä tekstistä. Sanon tämän nyt englanniksi. Tässä vaaditaan enemmän ja parempia työpaikkoja, mutta meidän mielestämme tarvitaan huomattavasti tarkempia kriteerejä. Tarvitaan toki laadullisesti hyviä työpaikkoja, myös Euroopassa kestäviä työpaikkoja. Siksi meille on tärkeää, että tämä kriteeri tulee selväksi tässä mietinnössä. Tämän lisäksi meistä tulee eh, panostaa laadullisesti hyvin harjoittelupaikkoihin. Euroopassa on nykyään eh, hyvin monenlaisia palkattomia Äh, harjoittelupaikkoja, niin joilla sitten korvataan itse asiassa äh, palkatut, palkalliset työt, äh, kun se tulee niin halvaksi. Ja me katsomme, että tarvittaisiin laatupuitteet myös ammatilliselle koulutukselle ja siihen liittyville harjoittelumahdollisuuksille. Nuorten työntekijöiden liikkuvuutta tilannetta ja sen parantamista vaaditaan. Ja tässä yhteydessä täytyy tehdä selväksi myös se, että tämä liikkuvuus on äh, laadukasta liikkuvuutta eikä äh, mitään palkkojen polkumyyntiä. Meidän mielestämme liikkuvuuden on oltava vapaaehtoista ja kun täällä yhtäällä tekstissä todetaan, että äh, demografinen kehitys ja muutos on tosiasia, niin tässä toisaalla sitten halutaan äh, hinnalla millä hyvänsä nuorten liikkuvuutta, ja tämä mielestämme täytyy korjata. Mielestämme tässä mietinnössä nyt ehkä liikaa keskitetään siihen, että äh, nuoret äh, eivät löydä työtä, koska eivät halua, koska ei ole motivaatiota. Meidän mielestämme tämä ei pidä paikkansa ähm, tässä halutaan sitten vielä asettaa pakotteita näitä työntekijöitä vastaan, kun kerran kuitenkaan työpaikkoja ei ole. Ja kyllä näitä työttömyyslukuja täytyy pyrkiä saamaan alas toista kautta muissa maissa kuin nyt ehkä Saksassa on toteutettu julkisia investointeja – työpaikkojen luomiseksi ja se on hyväksi koettu tapa Euroopassa, jota ei kuitenkaan konservatiivi ja uusliberaali ryhmä mm, tässä parlamentissa tue. Meillä on tässä varmaan vielä jonkin verran kyllä työtä edessämme ennen kuin yhteistä kantaa saadaan aikaan. Meillä demareilla ainakin on kyllä hyvin selvät sävelet tässä asiassa. Kiitos. Kiitos. Edustaako täällä joku ECRn varjoesittelijä? Entäpä edustaako joku GUE ngl varjoesittelijä? Ei. No mutta sitten puheenvuoron saa teille vihreästä. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Thank you also to the... Kiitos. Kiitos myös esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Tarkistusten määrä osoittaa, kuinka tärkeä tämä aihe on ja kuinka paljon ihmiset uskovat, että tämä on kriittisen tärkeä aihe, jolla voidaan sosiaalisia ja talousongelmia Euroopassa ratkaista. Haluan varoittaa yhdestä keskeisestä kysymyksestä, sellaisesta, jonka Steinruck jo nosti esille. On hyvin tärkeää se, että emme välitä kuvaa, että yli 5 miljoonaa nuorta, jotka ovat nyt työttömänä Euroopassa, he ovat työttöminä sen takia, että eivät yrittäisi tarpeeksi. Tämä kuva välittäisi aivan väärän viestin monille nuorille, jotka ovat sellaisessa tilanteessa, että heillä ei ole näkymiä, he yrittävät kovasti, he ovat päteviä, heillä on paljon taitoa, mutta eivät siltikään löydä työpaikkaa. Tässä mietinnössä haluaisin välittää sellaisen viestin, että taitojen parantaminen on voimaannuttamista kaikkien kannalta, mutta erityisesti nuorten kannalta, jotka haluavat päästä työmarkkinoille. Olen samaa mieltä, että tässä on hyviä kohtia, varhat käytännöt, kommunikointi siitä, miten ongelmat voidaan parhaalla tavalla ratkaista, ne ovat tärkeitä asioita. Sitten on hieman kiistan, kiistakysymyksiin keskittymistä. Ensinnäkin työkannustimet. Me vihreinä uskomme vahvasti, että työkannustimia annetaan ihmisille, ei suinkaan niin, että heitä painostetaan ja painostetaan niitä, jotka ovat työttöminä – ei niin, että työntekijät ja työnantajat ovat epäsymmetrisessä, asymmetrisessä tilanteessa, vaan pikemminkin pitäisi voimaannuttaa työttömiä, tarjota heille kannustimia niin, että he löytävät työmarkkinoilta myös elämänsä sisältöä, niin että he saavat laadukkaita työpaikkoja ja näin. Heillä on varaa hyvän elintason ja näin he saavat myös sosiaaliturvaa. Toinen seikka, joka on tärkeä meille, on se, että otetaan huomioon myös ne järjestöt, jotka edustavat niitä henkilöitä, joihin työttömyys koskee kipeimmin. Erityisesti niitä, joiden ääntä tässä keskustelussa ei useinkaan kuulla. Ja heillä kuitenkin on suurin etu näissä kysymyksissä. Esimerkiksi opiskelijat, nuoret, pitkäaikaistyöttömät, heidät tulisi näiden aiheiden keskusteluun sisällyttää. Ja kolmas seikka, jonka mainitsin jo ensimmäisessä näkemysten vaihdossa, koulutus ja taidot ovat totta kai läheisessä yhteydessä työmarkkinoihin, mutta me emme halua, että tämä on kysymyksen ainutulottuvuus. Täytyy nähdä myös se, miten taidot voivat voimannuttaa ihmisiä työmarkkinoilla. Koulutuksella on arvo jo sinällään. Kyse on myös henkilökohtaisesta kehittymisestä, joka koskee kaikkia ihmisiä, ei pelkästään nuoria. Ihmisille voidaan tarjota laajemmat näkymät siinä yhteiskunnassa, jossa he elävät. Tämä on demokratian tärkeä ulottuvuus. Me haluamme, että tämä koulutuksen ulottuvuuskin heijastuu tässä mietinnössä. Kovasti odotan sitä, että käymme jatkokeskusteluja. Olen selkeästi tuonut esille ne keskustelun aiheet, joissa vielä on kiistansia, mutta toivon, että voimme konsensushengessä ratkaista ongelmat ja saada hyvän mietinnön aikaan. Kiitos. Thank you. Uh, Laura Agia. Kiitokset. Onko täällä Laura Pekeän äh, edustaja Tiziana Pekein. Ei tässä nyt on joku väärinkäsitys. Minä olen tässä varjoesittelijänä. Yrittää nyt selvittää tämä. Niin, haluan kiittää esittelijää hänen työstään ja erittäin mielenkiintoista keskustelusta, joka meillä oli viimeisessä varjoesittelijöiden kokouksessa. Minäkin olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että työmarkkinoista tulee kilpailukykyisempiä, että löydetään tapaa ähm, äh, kysyntä ja pätevyydet saattaa yhteen. Ei se kuitenkaan saa unohtaa sitä, että tämänhetkisessä taloustilanteessa meillä oli pelkästään eh, resurssien eh, jakamisongelmaa, vaan itse työpaikkojen puute. Eh, kiitän esittelijää. Hänen suuret linjansa ovat sellaisia, että voimme niitä tukea. Muutamia ajatuksia. Tämä kompromissi B, ajatus siitä, että kriis, säästöpolitiikka on pahentanut talouskriisiä eh, Euroopan unionissa. Se on toistettu useampaan otteeseen. Mietinnössä mainitsimme sen tarkistuksessa 33, mitä tulee F-kompromissiin. Me emme tue sitä ajatusta, että ihmisten pitäisi välttämättä tehdä enemmän työtä tai eh, olla pidempään työmarkkinoilla meillä on haasteena ikääntyvä väestö, mutta se, että pakottaa ihmiset pysymään työmarkkinoilla, ei mielestämme ole kestävä ratkaisu. Me ehdotimme ennemminkin, että sinne laittaisiin toisenlainen muoto, jossa sanottaisiin, kuinka tärkeää on löytää paikka ihmisille, jotka menettävät työpaikkaansa ähm, ikääntyneinä, joiden on vaikea sitten löytää uutta työpaikkaa, varsinkin tällaisessa taloustilanteessa. Sitten kompromissi H, kuten jo Guen ja sanoikin, minäkään en voi tukea täysin ajatusta siitä, ettei olisi äh, taloudellisia kannustimia äh, työskentelylle tässä nyt äh, saattaa vaikuttaa siltä, että välitämisen viestin, että ihmiset eivät äh, tee töitä, koska eivät sitä halua tehdä. Mutta maassa, kuten minun maassani, jossa mm, työttömyys on yli 12 prosenttia nuorisotyöttömyys aivan hurjissa lukemissa, niin mm, ei silloin tarvita kannustimia. Silloin kyse kannustamisesta työmarkkinoilla haluaisimme vähän erilaisen muotoilun tähän vaikka ymmärränkin tämän ajatuksen, haluaisin, että siihen saataisiin parempi muotoilu, joka olisi helpommin ymmärrettävissä. Vähän yleisemmin voisin sanoa, että pitäisi kannustaa liikkuvuuteen Euroopassa, mutta tämä täytyy olla vapaaehtoista liikkuvuutta, ei välttämättömyys tai väline työttömyyden torjumiseen. Ja tässä olen tehnyt kaksi tarkistusta, 230-231. Meillä tulee varmasti olemaan hedelmällistä keskustelua seuraavassa varjoesittelijän kokouksessa. Ja kiitän esittelijä hänen työstään. Thank you. And now we... Kiitos teille. Näin olemme onnistuneet tässä odottelemaan niin, että Rojas Lieveska ehti paikalle. Äh, hänelläkin, niin kuin meillä monilla muillakin, oli äh, tänään lentoongelmia. Äh, hän on EPPn varjoesittelijä ja voi nyt käyttää puheenvuoroa Nie ulega wątpliwości, że... Olen pahoillani tästä viivästyksestä. esittelijän mietintö epäilemättä on hyvin tärkeä. Erityisesti näinä päivinä, kun kuulemme usein sellaisia näkemyksiä, että on miljoonia työpaikkoja, jos, joihin ei tekijää löydy sen takia, että työntekijöillä ei ole riittävää pätevyyttä tai jotkut eivät edes ole tietoisia, että tällaisia työpaikkoja on avoimina jossakin. Monet nuoret eivät tällä hetkellä ole töissä, he eivät opiskele, eivätkä ole myöskään harjoittelijoina missään. Juuri heille tämä mietintö on osoitettu. Heidän tulisi ottaa nyt kohtalo käsiinsä ja heidän tulisi pohtia myös ammatillista tulevaisuuttaan. Tällä hetkellä työmarkkinat ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. Ne ovat vaikeat markkinat nuorille ja myös, myös yli 50-vuotiaille. Yli 50 vuotta ammattilaisilla on entistä enemmän ongelmia löytää työpaikkaa. Tämä mietintö on herättänyt paljon mielenkiintoa. Tarkistuksia on paljon. Sanoisin, että ne ovat hyviä tarkistuksia. Uskon, että me pystymme tältä pohjalta laatimaan sellaisen mietinnön, joka on selkeä viesti komissiolle. Totta kai tämä riippuu pitkälti Martinasta, esittelijästä, minkälainen lopputulos aikaan saadaan ja minkälainen loppuäänestys on, mutta tämä on kuitenkin hyvää materiaalia, jota voimme käyttää, kun haluamme välittää selkeän, helppolukuisen viestin komissiolle ja jäsenvaltioille ja myös ihmisille työmarkkinoille, työ, työmarkkinoilla. EPPlle kilpailukykyisten työmarkkinoiden aikaansaaminen Euroopassa on yksi keskeisistä kysymyksistä. Me tuemme sellaisia määräyksiä, sellaisia tarkistuksia, jotka mahdollistavat välineiden kehittämisen, jotka ovat tarpeen, kun arvioimme pätevyyttä ja taitotasoa sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä työmarkkinoilla. Tarvitaan korkeakoulujen, yliopistojen, eh, kolmannen asteen oppilaitosten välillä ja toisaalta työnantajien ja työntekijöiden sekä myös paikallishallinnon välillä yhteistyötä työtä. Nämä kaikki tahothan vastaavat työmarkkinoiden toiminnasta. On hyvin tärkeää myös tukea yrittäjyyttä ja kannustaa yrityksiä investoimaan työntekijöihinsä niin, että taitotaso kohentuu. Usein saamme tietoja siitä, että kun kriisin aikana yritykset leikkaavat työpaikkoja, leikkaavat palkkoja. Ne eivät välttämättä käytä jo olemassa olevia, käytettävissä olevia varoja, eli investoi työntekijöihinsä. Täytyy muistaa, että meillä on sellaisia työntekijöitä, joilla vielä tällä hetkellä on työpaikka, mutta välttämättä he eivät pysty työpaikkaansa säilyttämään, koska taitotaso taso ei ole ajan tasalla. Me tarvitsemme panostusta tälle alalle, koska markkinat ovat globaalit. On myös valistettava nuoria siitä, että heidän on otettava vastuu omasta ammatillisesta tulevaisuudestaan. Myös jäsenvaltioille täytyy tarjota kannustimia, jotta ne toteuttavat tarvittavat työmarkkinauudistukset ja sosiaalipoliittiset uudistukset. Näin työntekijöitä voidaan kannustaa ja tarjota heille tarpeelliset välineet. Haluan kiittää Martinaa oikein hyvästä aloitteesta ja hyvin laaditusta mietinnöstä. Haluan kiittää myös kollegoita, jotka ovat tehneet mielenkiintoisia tarkistuksia. Ja kiitän vielä kollegoita nyt, kun odottelemme lopullista versiota. Kiitos. E Kiitoksia sitten SRN e varastelija Rouva McIntyre. Olkaa hyvä. Kiitos Rouva puheenjohtaja. Olen pahoillani, että en ollut paikalla tämän keskustelun alkaessa. Meillä oli kaikilla omat ongelmamme tänne saapumisen suhteen. Mukavaa, että ehdin kuitenkin ylipäätään. Muutama huomio mielestäni Martina on tehnyt erinomaista työtä tämän mietintöluonnoksen suhteen. Tämä on todella tärkeä aihe ja mielestäni hän on onnistunut ottamaan huomioon ne seikat, joihin meidän todella tulee keskittyä. Tarvitaan joustavia työmarkkinoita ja tarvitaan varjoesittelijöiden kokouksessa olemme jo puhuneetkin siitä, miten saada aikaan sanamuoto, jota eri poliittiset ryhmät voisivat tukea, mutta todella se, että saataisiin lisättyä ihmisten itseluottamusta, että he kantaisivat vastuun itsestään ja että he voisivat kantaa vastuun, kun ajatellaan vaikkapa yrittäjyyttä, siihen liittyvää tietotaitoa, niin että nuoret voisivat käynnistää yrityksiä, tulla yrittäjiksi, eikä vain työntekijöiksi, vaan myös työnantajiksi pidemmällä aikavälillä. Mitä sitten taitoihin tulee, kovasti haluan keskittyä tähän ajatukseen myös oppisopimuksesta esimerkiksi. Ei, ei kaikkien tule mennä yliopistoon, siis joko tämä joidenkin maiden kaltainen duaalijärjestelmä tai vaikkapa sitten meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa käytössä oleva oppisopimusjärjestelmä. Ja on tärkeää, että koulutuksen ja työn välillä on tämä tiivis yhteys. Tällä on jo todettukin, että tarkistuksia on jo 361 tähän ehdotukseen tehty ja varjoesittelijöiden kokous, joka viime viikolla pidettiin, oli oikein onnistunut ja pääsimme jo varsin pitkälle tarkastellessamme aikaansaatuja kompromisseja. Mm, pari kompromissia saattaa olla sellaisia, joihin en ihan täysin tyytyväinen vielä ole, mutta muuten voin kyllä tukea lähes kaikkea esittelijän aikaansaamaa Varmaan kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että toistoa tulee välttää. Ei ole helppo tehtävä esittelijällä tämän suhteen ollenkaan, mutta tiedän, että Martina näin haluaa myös itse toimia. Ja varmaan täällä saadaan nämä tätä tekstiä hiukan yksinkertaistettua ja toistoa poistettua, ettei tule tällaista turhan koristeellista, vähän kaikkeen puuttuvaa tekstiä, vaan keskittynyttä tekstiä, sillä Kyllähän kaikki tehdyt ehdotukset ovat äärimmäisen tärkeitä ja se, että tässä nyt pyritään todella mielestäni tasoittamaan tietä sille suunnalle, johon tämän valiokunnan tulee mennä, nimittäin se, että varmistetaan se, että ihmiset saavat työtä. Se on mielestäni asia, johon tämän valiokunnan tulisi keskittyä. Ja näin ollen kyseessä onkin todella tärkeä mietintö. Ja Äh, kun komissio sen sitten aikanaan saa käyttöönsä, niin toivon todella, että komissio tekee ehdotuksia näihin ajatuksiin pohjautuen. Lämpimät kiitokset Martinalle esittelijänä ja äh, pian meillä onkin seuraava varjaesittelijöiden kokous, jossa voimme ehkä vielä hiukan äh, hienosäätää näitä kompromisseja. Kiitoksia. Ja sitten EFDDstä Rova Buffs. Thank you. Um... Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Monessa kohtaa tässä mietinnössä viitataan työntekijöiden liikkuvuuteen. Tähän haluaisin rehellinen sanoa, voisimmeko antaa sille sen, sen oikean nimen, nimittäin avoimet olet maahanmuutolle. Sitä britit eivät halua, että Australian tyyppisen järjestelmän, jossa viisumit perustuvat äh, niihin pätevyyksiin, joita tarvitsemme. Olen iloinen, että kohdassa 23 mainitaan äh, pätevät työntekijät kolmansista maista. Herra Cameron on nyt äh, luopunut kieltänyt pätevät työntekijät, joita yhdistynyt kuninkunta tarvitsee esimerkiksi Intiasta, mutta 450 miljoonaa Euroopasta voidaan päästä äh, sisään mm, käyttämään, hyödyntämään työpaikkoja yhdistyneen kuningaskunnan hyvinvointijärjestelmä. Kohdassa 22 puhutaan Euresista. Mm, tässä tullaan mainostamaan enemmän äh, yhdistyneen kuningaskunnan äh, työpaikkoja ja tällä tavoin voidaan etsiä halpaa kauppoja, ulkomaisia työntekijöitä. Se myös laajentaa työpaikat harjoittelupaikkaihin ja ammatissa oppimisen paikkoihin. Haluaisin lyhyesti korostaa tarkistuksia 242 kaksi, ja jossa vaaditaan vähimmäisparkkaa EUn laajaisesti. Miten tämä pannaan täytäntöön, kun on niin suuret tuloerot Euroopassa? On hyvin helppoa, että MEPit toivivat erilaisia toivomuslistoja, että luotaisiin jonkinlainen EU-supervaltio, että kaikki haluatte, mutta teillä ei ole mitään mahdollisuutta tehdä lainsäädäntöaloitteita, ja tämä olisi taloudellinen katastrofi EUlle, jos olisi tällainen pakollinen vähimmäispalkka. Kiitoksia the last word to Madam. Ja sitten vielä esitellään Ravajova viimeinen sana, olkaa hyvä. Very nice. Kiitoksia oikein paljon. Oikein mukava keskustelu mutta minun on vakuutettava teille, että vaariesitöiden kokous oli parempi, koska me käsittimme hyvin syvällisesti näitä asioita, hyvin jopa filosofisesti ja holistisesti. Olisi mukava käydä tällaisia keskusteluja valiokunnassa. Jotkut varjoesitöt puuttuivat, mutta toivottavasti huomenna jatkamme tähän suuntaan. Se oli erittäin mukavaa jopa filosofisesti keskustella nuorten motivaatiosta, vastuusta. Huomasimme myös, että jollakin sanoilla on eri kielissä eri merkitys. Meidän on otettava tämäkin asia huomioon, koska aina vastuu ei tarkoita juuri sitä, mitä me haluamme vastuulla tarkoittaa mietinnössä. Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja kiitän tästä varjoesittelijöitä. Nyt me työstämme näitä uusia kompromisseja ja lähetämme ne heti tämän valiokuntakokouksen jälkeen teille ja voisin sanoa, että suurin osa niistä asioista, joita ryhmät kommentoivat, ne jo muutettiin, koska ne nousivat esiin jo varjoesittelijän kokouksessa, joten kyllä löydätte sieltä jotain muutoksia, joita äsken pyysitte. Haluaisin vain pyytää teitä lukemaan nämä uudet kompromissitarkistukset, katsomaan niitä ennen huomispäivää, kun meillä on varjosittelen kokous. Ja ehkäpä jotkut muut, jotka kommentoivat tarkistuksia, ehkä heillekin olisi mielenkiintoista tarkastella näitä kompromisseja, koska jotkut asiat ovat muuttuneet. Eräs tärkeä asia, jota joku korosti ja sanoin sen tässä aluksi, Mielestäni tavoitteen pitäisi olla se, että teksti olisi mahdollisimman helppo ja yksinkertainen. Me yritimme poistaa joitakin toistoja, äh, välittää selkeä viesti ja haluamme, että todella puhutaan siitä, että pätevyydet ja koulutus yhdistettäisiin mm, kysyntään ja työmarkkinoiden tarpeisiin. Kun on kyse näin monimutkaisesta mietinnöstä, niin houkutus on suuri laittaa sinne kaikki mahdollinen, mutta meidän täytyy nyt keskittyä tämän mietinnön pääviestiin. Tämä tarkoittaa kovasti työtä meille huomenna, mutta kaikkien varjoesittelijän avustuksella tulemme onnistumaan. Ja jos olette kiinnostuneita joistakin filosofisesta ajatuksista, joita meille syntyy, niin voimme jakaa ne teille sitten seuraavalla kerralla. Kiitoksia. Nähdään huomenna kaikki varjoesittelijät. Kiitoksia. Well, the adoption... Kiitos teille. 23. kesäkuuta, Hanna, me toimitamme valiokunnassa äänestyksen. Ja siinä kaikki tästä asiasta tänään. Tämä oli viimeinen esityslistan kohta. Nähdään huomisaamuna kello yhdeksän. Meillä on taas paljon asioita, muun muassa äänestys. Huomiseen. Kiitos tämän päivän kokouksesta. Can I leave this here? I'll just sign the